Uh, we start the meeting. Aloitetaan kokous. Objections, comments. Onko jotain kommentteja esityslistaan? Esityslista voidaan siis hyväksyä ilman muutoksia. Tänään meillä on kaikki kielet käytössä, paitsi kroatia. Want to remind you about the... Uh, ja haluaisin muistuttaa parlamentin viikosta helmikuun alussa ja tapahtumasta, johon osallistumme. Parlamentin välinen kome- valikunnan kokous 3. helmikuuta 11.15-1. S. P1. 1A002 salissa PH-rakennuksessa. Toivon, että mahdollisimman monet osallistuvat. Tervetuloa. Olemme päässeet esityslistalla kohtaan kolme. Me päätimme koordinaattoreiden kokouksessa ennen joulua – kutsua tai oikeammin tukea Ilon tekemää aloitetta esitellä Ilon tutkimuksen tuloksia EUn investointiohjelman vaikutuksista työllisyyteen. Ja nyt olemme päässeet näin pitkälle. Olen iloinen voidessani herra Torresille antaa puheenvuoron. Kerrotte meille kaiken tästä aiheesta. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair, and good morning. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta, joka ilolle on annettu esitellä tämä tutkimus arviosta, joka liittyy mahdollisiin työllisyysvaikutuksiin investointisuunnitelman jälkeen, joka on esitelty. Tutkimuksessa alussa on analysoitu tilannetta Euroopassa. Sehän on teillä hyvin tiedossa. Eli talouskasvu on aika hidasta ja ennusteita on korjattu alaspäin. Ja tässä kuviossa, kuten näette, monet nuolista ovat punaisia näitä alaspäin, eli talouskasvuennusteet tämän vuoden osalta on korjattu alaspäin. Eli arvio nyt on 1,5 prosenttia ja aikaisemmin se oli yli 3 prosenttia verrattuna Yhdysvaltoihin. Nämä ovat pienempiä kuin aikaisemmat ennusteet. Ja tilanne on sellainen, että työttömyys on vielä korkealla tasolla. Ja tietysti 10 prosentin lukema on korkeampi kuin ennen kriisiä. Ja myöskin on ollut eroja, kun on katsottu Euroopan ja Yhdysvaltojen työllisyyslukuja. Tämän on hyvin tiedossa. Ja tämä osoittaa, että riittävästi ei ole Euroopassa hyvä hyödynnetty kapasiteetteja. 23 miljoonaa ihmistä työttömänä. Eli tärkeä osa tätä ongelmaa Euroopassa on pitkäaikaistyöttömyys. Kaksi miljoonaa ihmistä on ollut työttömänä yli vuoden. Joissain maissa tämä on jopa yli 50 prosenttia työttömistä. Ja mitä useammat ovat työttöminä, sitä vaikeampaa on jälkeenpäin saada heitä takaisin työmarkkinoille ja löytää heille uutta työtä. Eli tämä on tärkeä asia, johon tulee puuttua. Kaiken kaikkiaan tilanne osoittaa, että meillä on tärkeä elementti Euroopassa, eli EU, erityisesti euroalue, siellä on ylijäämää, eli toisin sanoen Euroopassa käytetään enemmän kuin investoidaan. Ja tämä 2 prosenttia on hyvin selkeä indikaattori. Niin kysynnän puutteen lisäksi perinteiset välineet, joilla voidaan tähän kysyntään puuttua. Ne eivät toimi yhtä tehokkaasti kuin aikaisemmin. Meillä tämä likviditeettiansa eli korkotaso on nyt hyvin alhaisella tasolla ja se yhä heikommin stimuloi kulutusta tai investointeja. Ja näillä perinteisillä välineillä rahapolitiikassa on vaikea elvyttää taloutta. Riskinä tässä on tietysti deflaatio. Lähestymistapa Euroopassa on ollut se, että investointeja on lisätty investointisuunnitelmalla. Ja yleisesti ottaen tämä olisi hyvä lähestymistapa, koska tämä täydentää viime viikolla sovittua lähestymistapaa Euroopan keskuspankissa – eli poikkeukselliset tavanomaiset rahapoliittiset toimet. Ja sitten on välillisiä toimia, joilla stimuloidaan kysyntää, koska kysyntähän liittyy kulutukseen, erityisesti investointeihin. Eli investointisuunnitelma on suora tapa saada talous liikkeelle antamalla kannusteita investoijille. Mainitsen aikaisemmin Yhdysvallat. Kun katsotaan työllisyystasoja Euroopassa ja Yhdysvallassa, niin siellä Yhdysvalloissa on investoitu enemmän ja siellä on päästy jo suurin piirtein samalle tasolle kuin ennen kriisiä. Ja Euroopassa investoinnit bruttokansantuotteesta ovat paljon alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä, noin 17 prosenttia bruttokansantuotteesta, eli kolmisen prosenttiyksikköä alhaisemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Etelä-Euroopan maissa nämä lukemat ovat korkeat, mutta esimerkiksi Saksassa investoinnit bruttokansantuotteesta ovat edelleen alemmalla tasolla kuin ennen kriisiä. Eli talouden elvyttäminen investoinnilla on tärkeää, koska näin voidaan suoraan vaikuttaa perussyihin eli kysynnän puutteeseen mutta meidän täytyy myöskin parantaa Euroopan talouden kykyä kasvaa ja luoda hyviä työpaikkoja tulevaisuudessa. Eli tämä on periaatteessa hyödyllinen väline. Tutkimuksessa on myöskin havaittu, että investointisuunnitelma saattaa vaikuttaa jonkin verran liittyen investointeihin. Ja tietojamme mukaan investointisuunnitelmassa on kaksi osiota, eli 63 miljardia euroa uusia investointeja. Se on noin 0,4 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta. Ja sitten toinen osio, paljon suurempi, eli yksityiset investoinnit, 252 miljardia euroa ja eli yhteensä 315 miljardia. Eli noin 2 prosenttia Euroopan bruttokansantuotteesta. Eli nämä kaksi yhdessä olisivat aika huomattava määrä. Ja jos tätä verrataan investointisuunnitelmaan, joka toteutettiin Yhdysvalloissa, investointisuunnitelma siellä oli noin 5 prosenttia bruttokansantuotteesta, eli kaksi kertaa enemmän, mutta aika pitkällä aikavälillä, mutta jos todellakin saadaan 315 miljardia, niin se on suuri summa. Jotta investoinnit todellakin muodostuisivat uusiksi investoinneiksi, niin siihen liittyy kaksi ehtoa. Ensinnäkin nämä lisäinvestoinnit täytyy toteuttaa, eli täytyy valita yksityisiä investointihankkeita, jotka ovat tärkeitä työllisyyden kannalta. Jos näitä investointeja ei valita kunnolla, niin saattaa käydä niin, että siellä tehdään investointeja, jotka joka tapauksessa olisi toteutettu. Eli sillä on silloin hyvin pieni lisävaikutus. Eli kun katsotaan näitä arvioita, kuinka paljon työpaikkoja luotaisiin, jos mietitään työllisyyttä. Se olisi vain 400 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2018 mennessä. Jos suunnitelma on hyvin laadittu, eli on huolellisesti valittu näitä hankkeita, niin sitten katsomme, että työllisyysvaikutus olisi jopa 2,1 miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2018 mennessä. Eli näin voitaisiin supistaa työttömyyttä jopa yhdellä prosenttiyksiköllä. Eli se olisi erittäin hyvä uutinen Euroopalle. Investointien huolellinen valinta on siis tärkeää. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on nettoinvestointeja, jotka ovat uusia ja jotka liittyvät verkostointivaikutuksiin, infrastruktuurihankkeisiin, vihreisiin investointeihin – joihin ei olisi ryhdytty yksityisellä puolella muuten. Tässä on tämä tärkeä verkostovaikutus. Ja sitten tämän verkostovaikutuksen lisäksi PK-yritykset saataisiin mukaan. Nämä vaikuttavat hyvin paljon työllisyyteen kaikkialla Euroopassa ja PK-yritykset monissa maissa – erityisesti korkean työllisyyden maissa, ovat rajallisia. Luoton saanti on vaikea pekoyrityksille. yrityksille Eli nyt tarkoituksen luoda kasvua ja uusia työpaikkoja, mutta luototuksen saanti on nyt vaikea monissa jäsenvaltioissa. Eli meidän pitää maksimoida tämä työllisyysvaikutus ja meillä pitää olla PK-yrityksiä mukana. Se on tärkeää. Ja meillä on Euroopasta jo esimerkkejä siitä, mitä voidaan tehdä. Esimerkiksi tiedämme, että Tanskassa tai Saksassa on hyvin kehittynyt luotonantojärjestelmä, joka antaa luottoa pk-yrityksille. Ja tiedämme myöskin, että Euroopan investointipankilla on kokemusta PK-yritysten mukanaolosta investointihankkeissa. Näin ei ole paljon vielä tapahtunut tähän mennessä. Ja investointipankin toiminta tähän mennessä on keskittynyt enemmän investointeihin yleensä. Ja siksi jotkut korkean työttömyyden maista ovat saaneet vähemmän lainoja Euroopan investointipankilta kuin muut. Esimerkiksi Portugali on saanut vähemmän luottoa kuin monet muut maat. Työllisyyskysymys on tietenkin keskeinen Euroopassa ja ILOlle tietenkin. Eli hankkeiden valinta pitää toteuttaa verkostoinnissa – ja sitten PK-yritykset on saatava mukaan. Näiden kysymysten lisäksi työllisyyteen liittyy laajempi kysymys. Ja katsomme erityisesti, että työmarkkinapolitiikka ja tehokkaat työmarkkinapalvelut ja ohjelmat ovat ehtoja, jotka voivat maksimoida investointisuunnitelman hyödyt ja tässä on nyt tämä arviointu 2,1 miljoonaa uutta työpaikkaa, niin odotamme, että tätä uutta politiikkaa pannaan täytäntöön. Ja toinen puiteehto Euroopalle on tietysti se, että tuottavuuden kasvu ja tulojen nousu liitetään toisiinsa. Ja meidän täytyy palauttaa tämä yhteys, joka kestää kauemmin, mutta se on kuitenkin tärkeää, Eli palkat pitää saada taas nousemaan Euroopassa tuottavuuden rinnalla. Olen jo puhunut paljon näistä puiteehdoista ja pk-yrityksistä ja haluaisin vielä kiittää tästä mahdollisuudesta. Ja tämä tutkimus löytyy internetistä. Täällä on paperikopioitakin, mutta se löytyy myöskin nettisivuiltanne. Kiitos. Thank you, Mr. Torres. Kiitos, herra Torres. Te olette tutkimusosaston johtaja Ilossa. Kaikki tämä varmasti jo tiesivätkin. Olette pyytäneet puheenvuoroja. Lähdemme liikkeelle Hans Beckerin puheenvuorolla Kasan sijaisena Tällä, tänä päivänä. Olkaa hyvä, herra Becker. Äh, äh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia, Torres. Nämä tiedot Junckerin paketista ovat hyvin keskeisiä tässä vaiheessa. Erityisesti haluaisin korostaa, että se, ovat, se on pohja tämän paketin onnistumiselle, jos nyt oikein tätä ymmärsin. Eli meidän täytyy kunnolla valita nämä investointihankkeet, jotta voimme hyödyntää – parhaalla mahdollisella tavalla vaikutukset työllisyyteen. Eli konkreettinen kysymys. Kuinka tehokkaana pidätte tätä valintatapaa tässä prosessissa, kun valitaan näitä hankkeita? Ensinhän Euroopan investointipankki yksi, yksin tekee alustavan päätöksen. Ja sitten Toinen kysymys, mitkä ovat teidän mielestänne kriteereitä, joiden pohjalta voidaan sitten valita parhaat investointihankkeet, kun ajatellaan työllisyyskriteerejä? No tietysti on muitakin kriteereitä, muitakin tavoitteita. Esimerkiksi tuotto investoinneille, se on tärkeä tavoite. Mutta minua nyt lähinnä kiinnostaa ne tavoitteet, jotka liittyvät suurimpaan määrään työntekijöitä. Kiitos. Stein. Kiitos. Jutta Steinruck, olkaa hyvä. Vielen dank. Kiitoksia, Tores. Ja kiitoksia tästä hyvästä ja parlamentille tärkeästä tutkimuksesta. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on se, että me parlamentissa ja myöskin komissiossa mietämme näitä työllisyyspoliittisia ulottuvuuksia, koska jos investointeja tehdään väärällä tavalla, niin siitä saadaan saada aivan päinvastaisia vaikutuksia kuin oli odotettu. Ja 1,8 uutta työpaikkaa Euroopassa, siis hyviä, kestäviä työpaikkoja. Senkin pitää olla tavoitteemme, kun ajatellaan Euroopan kansalaisia. Ja on tärkeää, että me kaikki varmistamme sen, että nämä investoinnit ovat, eivät estä yksityisiä investointeja. Sehän olisi täysin päinvastainen vaikutus kuin mihin on tähdätty investointipaketilla. Meidän täytyy varmistaa kilpailu tällä saralla, mutta meidän täytyy tehdä kohdennettuja investointeja jäsenvaltioissa, missä on suurimpia ongelmia. Ja nuorisotyöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä pitää torjua, ja ne pitää ehdottomasti kytkeä tähän pakettiin. Kysyisin, millä tavalla voidaan varmistaa, että juuri niissä maissa, missä on eniten ongelmia, jotka tarvitsevat eniten tukea, että siellä toteutetaan näitä investointeja? Ja onko teillä tietoa siitä, millä tavalla voidaan käyttää investointirahastoa, jotta voidaan puuttua nimenomaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyteen kestävällä tavalla? Thank you and... Kiitos. Danuta Jaslowiecka, olkaa hyvä. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, dziękuję za tą prezentację. Puheenjohtaja, kiitos vierallemme tästä puheenvuorosta, esittelystä. Se oli hyvin kattava ja erityisesti valmistelemanne raportti oli sellainen. Minulla on kuitenkin epäilyksiä, kun ajatellaan itse rahastoa. Haluaisin kuulla teidän näkemyksiänne. Kenties epäilykseni tästä hälvenisivät. Rahasto on suunnattu toisaalta pk-yrityksille, toisaalta taas investoinnit ovat yleensä suurempia investointeja, esimerkiksi rajat ylittäviä tai verkostoinvestointeja. Toisaalta taas tämän rahaston pitäisi saada liikkeelle semmoisia sellaisia varoja, jotka ovat tällä hetkellä ikään kuin jumissa tai jäissä. Voivatko PK-yritykset toteuttaa tällaisia suurhankkeita? Onko PK-yrityksillä tällaisia varoja käytössään, joita ei tällä hetkellä vielä käytettäisi investointeihin. Tämä oli siis ensimmäinen epä, epä, epäilykseni. Ja sitten toinen seikka liittyy siihen, miten rahastoa hallinnoitaisiin. Me puhumme siitä, että on hyvin tärkeää valita oikeat hankkeet rahoitettaviksi. Nyt on luotu valvontakomitea, joka sitten hallinnoi rahoitusvälineitä. Se voi tulla politisoiduksi? Miten me voimme välttää sen, että, että siitä tulisi liian poliittinen elin? On todettu, että tämä komitea koostuu henkilöistä, jotka edustavat päämaksajia, niitä, jotka maksavat suurimman osuuden rahastoon. Oletteko analysoinut tätä ulottuvuutta? Thank you, Thomas Mann. Kiitos, Thomas Mann. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitos paljon tästä hyvästä tutkimuksesta. Tästä on meille paljon apua. Viittasitte siihen, että säästetään enemmän kuin investoidaan. Se on fakta monilla aloilla. Ihmisiltä pitää kysyä, kannattaako investointi, jos ei tiedetä, mihin pyritään. Jos pyritään toimimaan eurooppalaisesti ajatellen yrityksiä, jotka haluavat omien puitteidensa ulkopuolelle tekemään yhteistyötä. Ajattelen lähinnä PK-yrityksiä – me olemme mahdollistaneet jotain Enterprise-aloitteen mahdollisuuden kautta, mutta valitettavasti kyse on ihan pienistä aloitteista, joita, joista ei nähdä vielä tuloksia. Aivan oikein kysyttiin, mitä mahdollisuuksia näillä yrityksillä on, jos haluamme toimia eurooppalaisesti yhdessä. Pidän oikeana sitä, että Euroopan investointipankki sanoo, että nyt pitää tarkastella tätä ohjauskomiteaa. Se ei ole poliittinen, siellä on riippumattomia asiantuntijoita, jotka voivat arvioida näitä hankkeita. Minä kysyisin, mitä takuita meillä on, että jos lopulta tehdään suositus tai päätös, voidaan sanoa, että tämä toteutetaan, vai oiko niin, että kuten tavallista jäsenvaltiot kokoontuvat sitten sanomaan, että ihan kivaa työtä, mutta sitten diilataan lopulta siellä keskenään, että sinä saat tuon hankkeen, me saamme tämän. Eli alkavatko nämä normaalit lehmänkaupat sitten jälkeen, että saadaan hankkeita, joissa ei ole oikein sisältöä eikä mitään lisäarvoa, ja joissa työllisyyspoliittinen ulottuvuus puuttuu aivan täysin, jossa voidaan sanoa, että otetaan vanhoja hankkeita, joita yritetään vähän piristää eurooppalaisin varoin. Toinen kysymys. Pyrittiin vaikuttamaan siihen, että yksityiset saava, saadaan mukaan investoimaan. Ja yksityiset kai lähtevät investoimaan, jos näyttää siltä, että tuote voi olla, hanke voi olla tuottoisa, anteeksi. Tässä voi olla vain sellainen tilanne, jossa nähdään, että tässä voidaan investoida hyvin, saada hyviä tuloksia. Eurooppalaisen sosiaalirahaston kautta on tehty jo paljon tärkeää työtä Eli kyllä on olemassa tietyt kriteerit arvioida näitä, mutta minä mietin sitä, saadaanko lopulta tuloksia, josta voidaan sanoa, että objektiivisesti katsoen tämä on hyvä, ettei jouduta neuvottelemaan näistä uudestaan poliittisesti. Kiitos. Edustaja Rodriguez. Mr. Torres, um, many thanks for... Herra Torres, Kiitokset teidän raportistanne. Se on hyödyllinen ja hyvin ajankohtainen tässä eurooppalaisessa keskustelussa. Tämä on kriittisen tärkeä keskustelu meille parlamentissa ja aivan erityisesti tässä valiokunnassa. Esititte ajatuksianne hankkeiden valintakriteereistä. Haluaisin korostaa kolmea kriteeriä. Yksi liittyy strategisiin prioriteetteihin Euroopan unionissa. Investejä, investointia tulisi käyttää uusien kasvumallien tehostamiseen. Näin ollen pitäisi priorisoida sellaisia hankkeita, joissa kyse on energiamuutoksesta, siirtymästä, digitaalitaloudesta, jossa myös sosiaalinen inkluusio on huomioitu, ja kolmanneksi investoittaisiin ihmisiin voimme luoda paljon työpaikkoja koulutusalalle ja sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon alalle. Toinen kriteeri, jonka minä näen ja johon te viittasittekin, on verkkojen Eurooppa. Meidän on var- varmistettava, että voimme välttää ne autot, joita me, aukot, joilla meillä vielä on transeurooppalaisissa verkoissa. Ja sitten makrotaloudelliset epätasapainotilat. Investointiahan tulisi käyttää nimenomaan tällaisen epätasapainon poistamiseksi jäsenvaltioissa. Nyt jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia investointiolosuhteita ja ehtoja. Tämä on Euroopassa aivan keskeinen ongelma. Sen takia mielestäni nämä seikat pitäisi investointisuunnitelmassa pitää mielessä. Teidän tulisi tietää, että me käymme hyvin tärkeän keskustelun Ekon valiokunnassa. Toistaiseksi olemassa oleva asetus ei luo tasa-arvoisia mahdollisuuksia jäsenvaltioille, jonka puitteissa ne voivat hyötyä strategisen investoinnin rahastosta. Ne maat, jotka ovat kaikista pahiten kriisin kourissa, eivät hyödy samanlaisista ehdoista. Jos me emme pääse tästä ongelmasta, niin epätasapaino vain kasvaa tässä investointiprosessissa, eikä suinkaan käy toisinpäin. Tämä on aivan vain teidän tiedoksenne. Varmasti teemme yhteistyötä Ilon kanssa. Kiitoksia vielä. Mr. Torres. Kiitos. Herra Torres, teillä on nyt vastausmahdollisuus. First of all, thank you very much for the... Kiitos ensinnäkin reaktioista ja kommenteista tekemimme analyyseihin. Nämä ovat varmasti haasteellisia kysymyksiä. Lähtien liikkeelle siitä, miten Euroopan investointipankki saadaan työhön mukaan. Se liittyy myös moniin kysymyksiin, jotka liittyvät hankkeiden valintakriteereihin. Tietenkin nämä ovat aivan tämän kysymyksen keskiössä, koska kriteerit eivät ole hyvin määriteltyjä. Ne ovat liian laajoja. Vaarana on se, että vaikutus on hyvin pieni. Ja voi olla, että poliittisesti puututaan asioihin tai kriteerit eivät ole taloudellisia. Tärkeää on siis huolehtia siitä, että saadaan mahdollisimman suuri vaikutus työllisyyteen. Sitä varten mielestäni on totta se, että kaikki hankkeet, joilla puututaan tiettyyn asiaan, joka ei ole investointiohjelma, joka ei voisi toteutua ilman tätä suunnitelmaa. Eli kaikenlaiset tehtävät, joilla esimerkiksi vahvistetaan eurooppalaista energiaverkostoa tai digitaalinen talous. Kyllä, nyt näemme uutta teknologista vallankumousta, joka ilon mukaan vaikuttaa työelämään kaiken kaikkiaan ja riippuen siitä, miten eri maat tarttuvat tähän mahdollisuuteen ja haasteisiin, niin sillä on vaikutuksia työllisyyteen, investointeihin ja tuottavuuteen. Eli kaikki, mikä vahvistaa myös mahdollisuuksia Euroopan taloudessa käyttää hyväkseen uutta teknologiaa, olisi myönteinen asia työllisyyden ja yritysten osalta ja myönteistä ajatellen Euroopan vaurautta tulevaisuudessa. Joten nämä ovat tärkeitä kriteereitä. Niitä on täytäntöön pantava hyvin ja sitä kautta voidaan parantaa investointia ja siitä saatavaa tuottoa. Eli hankkeet, joilla on tällaisia uu, ulkoisia vaikutuksia, vihreä, vihreä kehitys tai verkkojen Eurooppa-väline. Toinen kriteeri ja se pitäisi nähdä erillisenä, kun se ei ole samantyyppinen. Olisi se, että keskitytään pk-yritykseen. Näihin suurin hankkeisiin on useimmiten hankala saada pk-yrityksiä mukaan. Tässäkin melko pienin varoin. Varoja ei tarvita valtavasti. Voidaan ajatella, että huolehditaan siitä, että voidaan tarjota luottoa. Se on erityisen tärkeää, erityisesti maissa, jotka ovat vaikeassa tilanteessa. Tätä kokemusta olemme jo keränneet. Jälleen kerran Euroopan investointipankista voisi tulla se toimielin, jolla on vastaavuus Saksassa tai Tanskassa, kuten aikaisemmin sanoin, että annettaisiin takuita PK-yrityksille, jäsen, anteeksi, yritykset tai kaupalliset pankit voivat käyttää niitä hyväkseen, jotta voidaan saada uutta investointia, uusia työpaikkoja – jotka eivät olisi toteutuneet ilman tätä suunnitelmaa. Eli tämä on toinen ja erillinen projektityyppi. Jälleen kysyttiin siitä, miten poliitikot sekaantuvat tähän. No, tämä oli oma erityisala, niin en sano siitä paljon, mutta sanoisin, että tässä raportissa puhumme paljon arvioinnista ja valinnasta – hankkeet eivät aina toteudu niin kuin toivotaan. Eli investointisuunnitelman pitäisi alusta asti luoda arviointivälineitä. Erityisesti tämän investointisuunnitelman osalta, kuten aina, koska tässä on tällainen vaikutus, joka liittyy kaikkiin EUn jäsenvaltioihin. Ja sanoisin, että valvonta ja seuranta on tärkeää erityisesti työllisyystekijän osalta. Eli pitäisi arvioida ei ainoastaan tuottoa, vaan sitä, mitkä ovat eri hankkeiden työllisyysvaikutukset. Tämä olisi hyvin tärkeää. Tietenkin ILO on valmiina tekemään yhteistyötä teidän Euroopan investointipankin, jos päätetään tästä lähestymistavasta. Se riippuu tietenkin paljon siitä, mitä te päätätte. Tärkeä kysymys esitettiin nuorisotyöttömyydestä. Miten saadaan enemmän nuoria mukaan? Totta kai nuorisotyöttömyystaso on valtavan korkea joissain maissa, joten se on suuri huolenaihe. Te olette jo tehneet päätöksiä. Tämä nuorisotakuu, se on osoittautunut hyväksi niissä maissa, joissa sitä on käytetty pitkään 90-luvulla kriisin jälkeen Pohjoismaissa – nuorisotakuu luotiin ja näin saatiin paljon lisää työpaikkoja nuorille. Tämä järjestelmä täydentäisi erittäin hyvin käsikädessä tätä investointiohjelmaa. Mutta meidän arvioidemme mukaan sitä pitäisi vähän korottaa lisätä arvioimme mukaan, koska määrärahat ovat pieniä. 21 miljardia euroa tarvittaisiin vuosittain EU:ssa, jotta voitaisiin tehokkaasti huolehtia tästä nuorisotakuusta. Erityisesti, että saataisiin osaavia henkilöitä työn välitykseen, jotta voidaan toteuttaa nuorisotakuuta käytännössä. Tämä olisi hyvä täydentävä asia investointiohjelmalle, koska näin voitaisiin keskittyä nuorten työllistämiseen – näiden hankkeiden yhteydessä, esimerkiksi digitaalisen talouden osalta tai vihreän talouden tai muiden hankkeiden osalta. Tai myös luomaan, perustamaan omia yrityksiä ajatellen tuota PK-ulottuvuutta. Uskoakseni olen vastannut useampiin kysymyksistä. Makrotalouden epätasapaino kysymykset kysyttiin tästä aiheesta. Edustaja Rodriguez ehdotti makrotalouden epätasapainoa kolmanneksi ulottuvuudeksi. Tässäkin pitäisi ajatella pk-yritysten asema. Uskoisin, että melkein automaattisesti jotkut maat hyötyisivät enemmän kuin toiset, mutta ehkä voitaisiin lisätä suunnitelman Euroopan laajuista vaikutusta rajojen yli. Nyt se nähdään lisäyksenä lisänä kansallisiin investointiin ohjelmiin. Ehkä voitaisiin luoda enemmän eurooppalaisuutta niihin hankkeisiin, jotka koskevat eriten työllisyyskysymyksiä. On mielenkiintoista, että Euroopan investointipankin viime viikolla tekemät päätökset omaavat 20 prosentin solidarisuuselementin EKPn uusissa toimissa. Ehkä sama voitaisiin käyttää tässä investointiohjelmassa, jotta voitaisiin puuttua juuri tähän seikkaan. Kiitos. Kiitos. Kysymykset jatkuvat. Sen Schulze. Herr Torres, danke für... Kiitoksia Torres tästä alustuksesta. Monissa kohdissa oli samaa mieltä. Kollegat, jotka ovat jo käyttäneet puheenvuoron, olivat myöskin samaa mieltä, mutta puuttuisin vielä PK-yrityksiin. Monin vuosien ajon, ajan toimin tällä alalla yli 10 vuotta ennen kuin minut valittiin parlamenttiin. Ja minua aina ihmetyttää, kun kuuntelen näitä keskusteluja, koska minusta tuntuu, että monet ajattelevat, että nyt tuodaan markkinoille rahaa pk-yrityksiin, siellä on luotonsaanti vaikeaa ja sitten kaikki taas toimii hyvin. Ja no, jos ajattelee näin, niin on väärillä raiteilla. Minä on vain pari, aika, pari minuuttia aikaa puhua, joten puhun lyhyesti, mutta Saksassakin ja oikeastaan kaikissa Euroopan maissa on kolme erityyppistä pk-yritystä, mitä tulee rahoitukseen. Jotkut ovat hyvin paljon tuottoa Äh, tuottavia he saavat vaivatta rahaa kaikkialta. Sitten on pk-yrityksiä, joista sanotaan, että no kauhean hyvin ei mene, mutta niitä kannattaa tukea ja nekin nämä saavat nyt rahaa, koska markkinoilla on riittävästi rahaa. Sitten on kolmas kategoria, ja nämä liittyvät näihin projekteihin, joista puhutaan, jotka eivät saa rahaa nyt. Ja nyt täytyy miettiä, miksi nämä yritykset eivät saa luottoa. Ja minulla on tässä nyt vähän epäilyksiä, eli rahoja, joita käytetään PK-yrityksiin, jotka ovat markkinoilla ja joilla on tuotteita, joilla ei ole mitään mahdollisuuksia enää, ja jotka nyt pidetään elossa sitä 3-5 vuotta, ja sitten 5-6 vuoden kuluttua katsotaan, että yritystä ei enää ole olemassa, ja että verovaroilla pidennettiin yrityksen elinkaarta. Mutta mielestäni tärkeää on, ja monet ovat tästä jo puhuneet, eli investoinnit myöskin näillä varoilla, joita on tässä ohjelmassa, voidaan käyttää koulutukseen, ihmisten mentaliteetin muokkaamiseen, koska pk-yritykset, jotka eivät nyt saa luottoa, niin on tärkeää miettiä tätä esimerkiksi Saksan osalta tällä alalla menee hyvin joissain muissakin maissa. Eli vetoisin nyt siihen, että investoidaan ihmisiin ja yrityksiin ja täytyy katsoa, mistä syystä nämä yritykset sitten tarvitsevat rahaa. Kiitos. Edustaja Zuber. Eh, eh, niin haluaisin kiittää herra Torresia hänen pitämästään alustuksesta. Minun kysymykseni liittyy oikeastaan seuraavan seikkaan. Minkälaisia työpaikkoja tällä tämän suunnitelman avulla luodaan? Kysehän ei ole pelkästään työpaikkojen lukumäärästä. Totean tämän nyt tässä yhteydessä, koska tänään puhumme paljon tarpeesta luoda työpaikkoja. Tämä tarve on aivan ilmeinen, mutta usein unohdamme sen seikan, että muina aikoina, kun työ, työllisyystilanne ei ollut näin heikko, niin oli kuitenkin kunnollisia työpaikkoja ja oikeuksia. Toki silloin orjuuden aikana ihmisillä oli työpaikka, mutta ei minkälaisia oikeuksia. Miten me voimme varmistaa sen, että suunnitelma ei pelkästään luo jotakin työpaikkoja, joka toki sinällään on tärkeää, mutta miten voimme varmistaa, että nämä työpaikat ovat kunnon paikkoja, säällisiä työpaikkoja, pysyviä työpaikkoja? Eihän olisi toivottavaa, että suunnitelmalla vain tuettaisiin jonkinlaisia yksityisyrityksiä, isoja yrityskeskittymiä. Totta kai me ymmärrämme, että tarvetta tälle toiminnalle on. Mutta kun ajattelemme työntekijöitä, niin eihän tilanne juurikaan parantuisi, jos näin kävisi. Kysymykseni kuuluukin, että miten voimme todella varmistaa sen, että tämä suunnitelma suojaa myös työntekijöiden oikeuksia. Niin, että työpaikat, joita luodaan, ovat kunnon työpaikkoja, joihin sisältyvät myös oikeudet. Vielen Dank, Frau Vorsitz. Monika Vanna. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon Ilon edustajalle tämän tutkimuksen esittelystä. Tämä on todella tärkeä työpanos. On keskityttävä enemmän työpaikkojen luomiseen, kun pohditaan investointisuunnitelman vaikutuksia. Yhdessä kestävän kasvun kanssa on tarkoitus luoda myös kestäviä, hyvälaatuisia työpaikkoja. Se on keskeinen investointi suunnitelman tavoite, tai ainakin sen tulisi olla. Kiinnostava tämä kertomus on siinä mielessä, että se osoittaa potentiaalia, jota voitaisiin nyt hyödyntää. Vastuullisten on nyt luotava hyvät puitteet, jotta saadaan näitä potentiaalia käytettyä hyväkseen. Itse sanoitte tutkimuksessa, että tämä on askel oikeaan suuntaan. Tarvitsemme tietenkin paljon enemmän vielä toimia, joilla suunnataan toimintaa oikeaan suuntaan kohti kestävää taloutta, jossa on kestäviä työpaikkoja. Mutta kysymykseni kuuluu. Puhuitte alarajasta 400 000. 2,1 miljoonaa enimmillään tiettyjen edellytysten toteutuessa, eli esimerkiksi, että investoitaisiin alueisiin, joilla on eriten työttömyyttä, uusia hankkeita, työmarkkinapoliittiset toimet. 400 000 alaraja. Missä oloissa lähdetäänkö silloinkin maksimi vipuvaikutuksesta, sehän on melko kiistanalainen, vai onko teillä erilaisia skenaarioita ollut käytössä? Jos puhutaan 400 000, puhutteko silloin lähinnä uusista työpaikoista, tai miten arvioitte painoa eri aloilla – Tietenkään emme vielä oikein tiedä, miten investointisuunnitelma jaetaan alakohtaisesti. Puhuitte tuottavuudesta. Potentiaali on työpaikkojen osalta ihan erilaista eri aloilla. Suunnitelmahan lähtee digitaalitaloudesta, kaupunkisuunnittelukysymyksistä, pk-yrityksistä. Miten arvioitte näitä? Ja haluaisin lisäksi olla samaa mieltä edeltävien puhujien kanssa siitä, että kyse ei ole ainoastaan siitä, että luodaan tietty määrä työpaikkoja, vaan ennen kaikkea on kyse siitä, minkälaisia työpaikkoja nämä ovat. Ovatko hyvänlaatuisia kunnon työpaikkoja, kestäviä, joita työtä tekemällä voidaan myös elää. Eli pitäisi hyvin myös valvoa sitä, mitkä ovat vaikutukset. Monitoring of the impact, te sanoitte. Kuten tiedämme rakennepolitiikasta, EUn investointipolitiikasta, selkeät tavoitteet, selkeät säännöt on saatava alun perin investointisuunnitelman ohjauskomitealle. Selkeä sitoutuminen Euroopan 2020 tavoitteisiin, kumppanuusperiaatteen kunnioittaminen, alue- ja paikallistoimijoiden mukaan ottaminen, työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta mukaan. Tässä on kyllä vielä paljon poliittista työtä tehtävänä. Kiitos. Euh, rapid. Niin ihan nopeasti. Jatkan siitä, mitä Rodriguez äsken sanoi liittyen makrotalouden tasapainoon. Periaatteessa te siis katsotte, että olisi ehkä järkevämpää tällä hetkellä investoida sinne, missä on eniten tarpeita, vaikka ei pidä karikativisoida. Esimerkiksi Saksassakin tarvitaan investointeja vaikka siellä onkin nyt ylijäämää. Eli ei tarvita karikatyyrejä, mutta meidän täytyy nyt katsoa alueita, jotka tarvitsevat tukea enemmän kuin toiset. Ja euroalueen maissa täytyy myöskin miettiä sisäistä solidaarisuutta, jotta voimme pitää euron elossa. Eli kaikki tämäkin täytyy pitää mielessä. Eli sitten kysymys, onko tutkimuksessa elementtejä tähän asiaan liittyen siis maantieteellisiin kysymyksiin. Tässä on paljon digitaaliseen agendaan, kestävän kehitykseen liittyviä kysymyksiä, mutta onko maantieteellinen ulottuvuus otettu huomioon, ja jos on, niin mitä tuloksia siitä on sitten saatu? Kiitos tekemästäne tutkimuksesta. Minulla olisi muutama kysymys. Ensinnäkin työllisyys ja sosiaalipolitiikka liittyy aivan suoraan talouteen. Vaikutukset tuntuvat ennen kaikkea ihmisten elämässä. Toisilla on kunnon toimeentulo, toisilla taas ei sitä ole. Investointikannusteet näin ollen ovat hyvin tärkeitä. Tekin mainitsitte kannustimet. Haluaisin kysyä, mitä aivan erityisiä kannustimia teillä on mielessänne? Mitkä kannustimet voisivat varmistaa sen, että sijoitukset jäsenvaltioissa ovat kestäviä, pysyviä, elinkelpoisia ja luovat todellisia hyötyjä kansalaisten näkökulmasta? Kenties jokaisen jäsenvaltion on tehtävä omat päätöksensä näistä nostumisista, vai pitäisikö mielestänne olla jonkinlainen eurooppalainen päätös? investointikannustimesta. Kollegat ovat jo puhuneet paljon PK-yrityksistä. Ne ovat talouden ja työllisyyspolitiikan kannalta äärettömän tärkeitä. Ne luovat paljon työpaikkoja. Kysymys kuitenkin on se, että miksi PK-yritykset eivät saa luototusta niin, että ne voisivat luoda työpaikkoja eri alueille. Miksi ne eivät saa luottoa. Mitkä syyt ovat tämän ilmiön takana? Nyt kun meillä on investointisuunnitelma, niin saako sen avulla sitten PK-yritykset, saavatko ne enemmän luototusta? 25 miljoonaa työtöntä Euroopan unionissa, 12 miljoonaa pitkäaikaistyötöntä. Tarkoittaako tämä kaikki sitä, että kun investoimme energiaan, digitaalitalouteen ja niin edelleen, niin saavatko nämä 25 miljoonaa työtöntä nyt sitten syntyvät työpaikat? Onko meillä motivaatiota, että ihmiset todella sitten pääsivät näihin työpaikkoihin? Hankkeethan toteutetaan äh, sellaisten ihmisten toimesta, jotka ovat työpaikoissa, joilla on sopiva koulutus ja joilla on sopiva motivaatio toteuttaa näitä hankkeita. Miten tämä investointisuunnitelma voisi toimia tehokkaammin? Thanks. Uh, a lot of colleagues. Kiitos. Monet valiokunnan kollegat ovat jo kiitelleet tätä tutkimusta ja sen oikea-aikaisuutta. Joten minun ei tarvitse tätä oikeastaan toistaa, vaikka olenkin samaa mieltä. Minä olen ilon työn suuri fani ja se on osoittautunut oikein hyväksi. Minun kysymykseni liittyy kysymyksiin, joita on esitetty. Keskustelin Euroopan investointipankin edustajan kanssa pitkään ja siellä suunnitellaan, nyt palkataan uusia ihmisiä, 500 ihmistä tarvitaan tutkimaan kaikkia näitä uusia hankkeita. Mutta sieltä sanottiin, että meillä on kriteerinä vain tämä, että miten paljon tuottoa voi saada investoinnista. Tarvitaan 18 prosenttia ja on ihan selvää, että jos todella haluaa hankkeen ottamaan huomioon ympäristöseikat tai haluaa työllisyysvaikutuksen tai yhteiskunnallista merkitystä, niin ei saada tarvittavaa tuottaa investoinnille. Joten tavallaan heille tämä ei ole mikään business as usual tilanne, koska on niin paljon – hankkeita arvioitavaksi, mutta heidän työnsä kautta ei saada läpi tätä kriteeriä työpaikkojen luomisesta. Mikä olisi teidän neuvonne nyt? Miten voitaisiin muuttaa Euroopan investointipankin käyttämiä kriteereitä tätä rasta ajatellen? Loma López Permejo. López Permejo. Buenos días. Eh, gracias. Huomenta. Kiitoksia Torres näistä tiedoista. Minulla on muutama epäilys. Tässä on puhuttu 1,8 miljoonan työpaikan luomisesta, mutta tässä lähdetään olettamuksesta, että meillä on uusia investointeja. Mutta niitä on kuitenkin vähän 23 miljardia ja lisäksi ne ovat vain rahoitustukea Euroopan investointipankin tuon lisäksi. Yksityiset investoinnit joka tapauksessa toteutuvat, koska strategiset investoinnit toteutetaan maissa, joissa on jo dynamiikkaa taloudessa ja jossa on jo keskitetty näitä yksityisiä investointeja. Eli suunnitelma keskittyy maihin, joissa on jo huomattavaa talouskasvua ja vähemmän työttömyyttä. Eli tällä tavalla luodaan vähemmän työpaikkoja minun mielestäni kuin mitä olisi odotettu. Muistuttaisin vielä, että Euroopan investointipankki on jo ollut ongelmissa, mitä on tullut pääoman käyttöön. On teknisiä rajoituksia ja myöskin poliittisia esteitä, ja monissa tapauksissa ikävä kyllä rahoitusta on annettu epäonnistuneille hankkeille. Ja budjetti on kuitenkin hyvin pieni PK-yrityksille. Ja haluaisin nyt korostaa kahta asiaa, joihin liittyy kaksi kysymystä ensinnäkin, mitä takeita voitte antaa siitä, että saadaan enemmän pääomaa lisäämään työllisyyttä? Ja millainen vaikutus tällä suunnitelmalla voi olla, jotta voidaan saada aikaan muutoksia tuotantomalliin? Tätähän tarvitaan monissa maissa. Ei pelkästään tarvita rahoitusta lyhyille hankkeille maissa, jotka ovat eniten kärsineet tuotannon siirtymisestä muihin maihin. Kiitos. Kiitos, Hän Sanders. Merci, monsieur Torres, d'être venu. Kiitos, herra Torres, että tulitte tapaamaan meitä tänä aamupäivänä. Haluaisin palata itse hankkeisiin ja hankkeiden luonteeseen. Te selititte meille oikein hyvin ja olen teidän kanssanne samaa mieltä siitä, että hankkeiden on oltava uusia hankkeita, joita ei ole muualta rahoitettu ja ennen kaikkea sellaisia hankkeita, jotka toimivat uusilla aloilla, jotka ovat komission prioriteettialoja, digitaalitalous ja energia. Silloin kun puhumme uusista aloista, niin tämähän tarkoittaa myös uusia toimivaltuuksia. Minä pohdin sitä kysymystä, että kun ajattelemme työpaikkojen hakijoita, erityisesti pitkäaikaistyöttömiä, mehän tiedämme, että mitä pienempään etsii työpaikkaa, niin sitä vaikeammaksi työhön paluu ja työmarkkinoille paluu muodostuu. Onko meillä mm, oikeat taidot, pätevyys, saadaan, saammeko mene liikkeelle ajoissa ja eikö ensimmäiset investoinnit täytyisi tehdä nimenomaan äh, koulutusalalla? Steinrock. Kiitos, että Steinrock. Ja, nach Ihren Ausführungen... Niin, alustuksenne jälkeen ajattelin vielä yhtä asiaa. Ilman, että olen tutkinut tätä nyt teknisemmin, niin pohdin sitä, kun ajatellaan nuorisotakuvaroja. Niitähän ei jäsenvaltioissa oikein käytetä. Pidättekö mahdollisena, että jos nämä varat käytettäisiin kohdennetusti osana sijoitusinvestointiohjelmaa, niin nuorisotyöttömyys tilannetta voitaisiin merkittävästi parantaa Euroopassa. Me tarvitsemme enemmän investointeja ja juuri kohdennetusti haluamme auttaa nuoria ihmisiä. Näettekö tässä nyt mahdollisuuden? Viimeinen kysyjä listalla on Kendeler. Haluaako joku vielä esittää kysymyksiä? Jos haluatte, niin emme ehdi saada tätä asiaa hoidettua ennen kuin äänestys alkaa vartti oli kymmenen. Fanny Kandelere. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvin mielenkiintoisesta alustuksesta. Olen yksi nuorimmista täällä työllisyysvaliokunnassa ja olen huolissani erityisesti eteläisessä Euroopassa muista nuorista. Te puhuitte potentiaalista, jotta saadaan työpaikkoja investointiohjelmasta. Varmasti jos katsotaan tilannetta eteläisessä Euroopassa, sinne on todella puututtava. Mutta miten tämä yhdistetään siihen, että on välttämätöntä houkutella investointiohjelmaan riittävän paljon kiinnostusta investoijia – kaikkialta Euroopasta. Saadaanko todella investoijia myös yksityisiä riittävästi mukaan, kun he näkevät tilanteen erityisesti, kun eteläisessä Euroopassa pitää puuttua? Yksityiset investoijat haluavat kai lähinnä tuottoa, eivätkä lähde lähinnä selvittämään näitä eteläisen Euroopan ongelmia. Kiitos. Edustaja Becker. Kiitoksia. Lyhyt kysymys. Tiedättekö te, talousalueista, jotka ovat kasvaneet kriisinkin aikana, eli sosiaalinen yrittäjyys, Social Business Initiative ja niin edelleen. Siellä on ollut tavoitteita, ja joka liittyy tähän investointisuunnitelmaan. Kiitos. Thank you. And the last question. Kiitos. Sitten viimeinen kysymys. Kiitos paljon. Minähän pyysin jo puheenvuoroa, mutta nyt kysymys, jota ei ole vielä esitetty, pidän sitä tärkeänä. Sanottiin, että haluamme yrittää huolehtia siitä, että on mahdollista, että työpaikkoihin liittyy tulevaisuuden mahdollisuus, jos on hyvä koulutus. Voisitteko kuvitella, että voitaisiin luoda mahdollisuus, kuten tämä kaksinainen koulutusjärjestelmä, joka on joissain jäsenvaltioissa, saisi aktiivista tukea, koska Jotkut jäsenvaltiot sanovat, että haluaisimme tällaisen koulutusjärjestelmän mielellään, mutta rakenteita ei vielä ole. Miten, voi olla, että, tai miten voitaisiin päästä investoimaan tällaiseen menestyksekkääseen järjestelmään? Monet pitäisivät sitä varmasti menestyksekkäänä ja sitä voitaisiin toteuttaa muistakin jäsenvaltiossa. Kiitos. Nyt toivon, että voitte lyhyesti vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Thank you, uh, again for this. Kiitos tästä kiehtovasta keskustelusta todella näemme, että näitä keskusteluja tulisi jatkaa. Nämä ovat hyvin tärkeitä aiheita. Jotta aika säästyisi, käsittelen aiheita teemoittain. Ensinnäkin investointipankin rooli tuli esille useissa puheenvuoroissa. On todettu, että kriteeri, kysymys on äh, pankin asia. Se on kuitenkin julkinen pankki. On luonnollista, että ne kannustimet, joita siellä käytetään, tule, niiden tulee olla erilaisia. Kun ajatellaan rahoituksen välittämistä, jonka myös yksityiset pankit voisivat äh, toteuttaa, niin julkisen pankin roolihan on toisenlainen. Keskeistä on se, että kannattavuus varmistetaan riittävälle tasolle. Jotkut edut, jolle eivät jopa kaikki eh, edut tässä suunnitelmassa kuuluvat eh, Euroopan unionin jäsenvaltiolle eh, kokonaisuutena. Tästä tulee myös sosiaalisia hyötyjä. Me tarvitsemme julkista pankkia juuri investointien toteuttamisen sellaisilla alueilla, joissa yhteinen hyöty on, on suurempi kuin yksityinen hyöty. Muutoinhan yksityiset pankit voisivat helposti olla rahoittamassa Tarkoitus on arvioida hankkeiden kannattavuutta, mutta myös niitä eurooppalaisia vaikutuksia, joita hankkeella on. Tämäkin on hyvin tärkeää. Eli vaaditaan jonkinlaista siirtymää, muutosta. Ja tämän voin sanoa, koska en itse ole pankissa töissä. Eli tarvitaan näihin investointipankin toimiin tietynlaista muutosta. Sitten kysymyksiä esitettiin työpaikkojen luonteesta ja säällisestä työstä. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Eräs seikka, joka voitaisiin tehdä, on se, että kun toteutetaan hankkeita digitaalitalouden, energiaverkkojen alalla ja niin edelleen, ja silloin kun on julkinen hankintakilpailu järjestettävänä, meillähän on ilossakin äh, väline, jota äh, käytämme silloin, kun kyse on julkisista hankinnoista ja, ja työpaikkojen kriteeristöstä. Näitä käytetään myös monissa jäsenvaltioissa ja tätä toteutetaan toteutettaisiin varsin luonnikkaasti myös Euroopan tasolla. Tämän lisäksi, aivan niin kuin raportin osassa kolme toteamme, ei nyt voi ihan tältä investointisuunnitelmalta pelkästään vaatia sitä, että varmistettaisiin työpaikkojen hyvä laatu, vaan kyse on Euroopan laajuisesta politiikasta, johon täytyy yhteisesti tarttua. Me toteamme, että työllisyyden kannalta parempi toteuttaa tätä investointisuunnitelmaa laajemman työllisyysstrategian puitteissa. Sitten esitettiin kysymys nuorisoasioista, miten voimme ottaa paremmin nuoret mukaan ja myös taitotasosta, pätevyydestä. Totta kai määritelmiin liittyy harkintavaraa. Esimerkiksi tietyt pk-yritykset tietyissä jäsenvaltioissa voivat jo no, nyt hyötyä pankkiluototuksesta, mutta näin ei ole kuitenkaan kaikissa jäsenvaltioissa. On myös kannattavia pk-yrityksiä tietyissä jäsenvaltioissa, jotka eivät saa pankkiluototusta, ja tämä on aika traagista. Tämä suunnitelma voi olla hyödyllinen nimenomaan tämän ongelman ratkaisemisessa. Tämä potentiaali saataisiin ikään kuin hyötykäyttöön. Sitten kriteereistä. Tämäkin voi olla hyvin tärkeä ulottumus. Kenties se on jäänyt hieman vähemmälle huomiolle raportissa. Sitä voitaisiin käsitellä enemmänkin. Ikuisuuskysymys on se, että mitä taitoja, minkälaista koulutusta pitäisi tarjota. Tärkeää on se, että on sellaisia toimijoita, jotka voivat hyvin varhaisessa vaiheessa tarttua ikään kuin tilanteeseen, eli pitää koulutusjärjestelmissä reagoida hyvin kiireellisesti. Ennustaminen on todella vaikeata. Teknologinen muutos on niin nopeaa. Jotkut esimerkiksi ennustelevat, että rutiininomaiset työpaikat myös korkeaa koulutusta vaativissa ammateissa tulevat vähenemään huomattavasti. Eli vaaditaan tällaista kasvattaista vuorovaikutusta vaativia työpaikkoja jatkossa enemmänkin. Toki tilanne voi vaihdella jäsenvaltioittain. Sitten hyvin tärkeä kysymys esitettiin suunnitelman maantieteellisestä jakautumisesta vastaan tähän ranskan kielellä. Tämä on oikeastaan kysymys, joka liittyy siihen, että missä määrin hanke, tämä suunnitelma on jonkinlaisen eurooppalaisen politiikan tulosta tai siemen. Meillä on euro valuuttana. Ja tämä politiikka tarvitsee tietenkin talouspolitiikkaa tuekseen Euroopan tasolla, jotta voimme varmistaa sen, että euro valuuttana toimii. Nyt me olemme tehneet arvioita ja katsomme, että noin kolmas osa olisi tämä maantieteellinen ulottuvuus se on implisiittisesti mukana kriteereissä. Eli suosittaisiin niitä alueita, joilla on vähemmän työpaikkoja tällä hetkellä. Mutta tämä seikka on vielä varsin alkuvaiheessaan. Valitan sitä, puheenjohtaja, että en pystynyt vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, mutta todella arvostan tätä äh, hyvin innostavaa keskustelua. Kiitos vielä kerran. Kiitos teille. Teille todella oikein paljon. Olen varma, että haluamme kutsua teidät tulevaisuudessa uudestaan tänne valiokuntaan. Kiitos vastauksistanne. Kiitos. Uh, and, uh, now we will vote. Uh... Nyt siirrymme äänestämään. Minuutti tai kaksi, että löydämme kaikki korttimme ja niin edelleen. No.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 We'll start with the votes on... Uh... Aloitamme äänestykset. Ensin globalisaatiorahasto. Lähdemme liikkeelle puolen sahemesta. Äänestys alkaa. Koneäänestys. He has EPPssä neljä jäsentä liikaa. Tervetuloa ihan lämpimästi, mutta... <laughs> Is it okay now? Now it's okay. Nyt näette äänestystuloksen tuloksen tuosta hyväksytty. Seuraavana globalisaatiorahasto. Saint-Gobain Belgiasta. Äänestys alkaa. Alkaako tosiaan? The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Valiossa Solar Saksasta. Puheenvuoron Jutta Steinrock. Kiitoksia. SD-ryhmä on laatinut suullisen tarkistuksen, joka korvaa kohdan kuusi. Ehdotamme, että kohta kuusi, sanon englanniksi, panee siksi merkille, että mitään muita kannustimia ei hyväksytä koulutukseen EGFssä. Henkilöstötoimiin kuitenkin kannustetaan. Uh, eh, okay, then we... Selvä. Äänestetään koko tekstistä näin suullisesti muutettuna. Äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. the discharge on the general budget. Vastuuvapaus on yleinen talousarvio kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus yksi. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus viisi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, uskoakseni. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Koneäänestys tarkistus kuusi. Äänestys päättyy. It's carried. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus yhdeksän on vedetty pois. Tarkistus 10 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 ja siinä on suullinen tarkistus mukana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys lausuntoluonnoksesta muu, näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus. Vastuuvapaus. Kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta Kyllä siinä on suullinen tarkistus, kuten näette. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta neljä, siitä ei äänestetä, joten äänestetään lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Uh, discharge on the European Vastuuvapaus 2013 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto. Tarkistus 1. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta neljä tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta viisi tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestyslausunto luonnoksesta näin muutettuna. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana lausuntoluonnos. Aiheena Euroopan elin- ja työ olujen kehittämissäätiön vastuuvapaus vuodelle 2013. Kohta kaksi. Puolesta. Tarkistus yksi. Puheenjohtaja korjaa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Suullisen tarkistuksen kera. Se näkyy. Se on valmistelijalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestetään lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lausuntoluonnos Euroopan koulutussäätiön vastuuvapaudesta vuodelta 2013. Kompromissi A puolesta. Kompromissi A, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äänestys. Niin, tarkistus kaksi. Valmistelijalta puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja sitten lausuntoluonnos näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana lausuntoluonnos erillisvirastojen talousarvioiden toteuttamisesta vuonna 2013. Tarkistus 1. perinskiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kiitos näistä tuloksista.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 Eh, we proceed to the next... Jatketaan esityslistalla seuraavaan kohtaan. Euroopan strategisten investointien rahasto, EFSI-rahasto. Haluaisin sanoa itse muutaman sanan ennen kuin aloitamme keskustelun. Pari sanaa sisäisestä menettelystä tässä yhteydessä. Meillä on ollut monia valiokuntien puheenjohtajien kokouksia toimivallan jaosta valiokuntien välillä tähän kysymykseen liittyen. Joka kerta olen totta kai painottanut sitä, että on tärkeää, että työllisyysvaliokunta on tässä läheisesti mukana. Teknisesti lainsäädäntö aloitteessa on hyvin vähän sosiaalisia kysymyksiä mukana, valitettavasti, mutta keskeinen tavoite on edelleen luoda enemmän ja parempia työpaikkoja ja taistella työttömyyttä vastaan, erityisesti nuorisotyöttömyyttä vastaan. Kyse ei ole siitä, että investoidaan rahoitusmarkkinoiden etujen mukaisesti. Tässä investoidaan, että saadaan työpaikkoja aikaiseksi. Selkeästi tämä on meidän valiokuntamme keskeisintä toimialaa. Siksi valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa olen pyytänyt, että me olisimme säännön 54 mukaan asosiaitunut valiokunta, mutta valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa saatiin vain suositus, että luodaan ohjauskomitea, joka koordinoi työtä. Ja siihen kaikki kiinnostuneet valikunnat voivat osallistua. Nyt puheenjohtajakokouksessa on päätettävä lopullisesta toimivalta jaosta. Ja näyttää todennäköiseltä, vaikka päätöstä ei vielä ole tehty, niin tuntuu todennäköiseltä, että Ekon on tässä vastuuvaliokunta. Ekonin puheenjohtaja on tässä mielessä kertonut minulle, että koska EFSI-rahaston lainsäädäntöaloitetta käsitellään nopeasti, ei luultavasti onnistuta siinä, että samalla hoidetaan aloitetta, joka liittyy investointikuiluun. Löytän mietintö, jonka on tarkoitus pitkälti käsitellä samoja aiheita kuin strategisten investointien rahasto, mutta laajemmin ja poliittisemman. Työllisyysvalikunnalla on tässä sääntö 54. Meillä on vihreistä. Edustaja Vaana vastuussa siitä ja olen selkeästi useat kerrat sanonut valikuntien puheenjohtajien kokouksessa, että myös Ekonin puheenjohtajalle suoraan, että työllisyysvaliokunta ehdottomasti haluaa tämän aloitemietinnön kulkemaan rinnakkain lainsäädäntöehdotuksen kanssa jotta voimme esittää mahdollisimman paljon omia prioriteettejamme. Pahoittelen kuitenkin sitä, että tämä näyttää nyt epätodennäköiseltä, mutta lopullinen päätös on vielä tekemättä. Vastuuvaliokuntana aloitteen tekijänä toimii Ekon, joka on siis tästä nyt vastuussa. Siis, kuten sanoin, todennäköistä on, että Ekon on johtoasemassa ja ohjauskomiteaan pääsevät kaikki kiinnostuneet valiokunnat. Emme ole vielä varmoja ihan mikä lopullinen tulos tässä on. Toivon, että te kaikki nyt olette tietoisia tästä tilanteesta ja kerron lisää mahdollisimman pian. This is, uh, uh the first, uh, uh, exchange. Tämä on ensimmäinen keskustelu täällä tänään valiokunnassa strategisten investointien rahastosta. Annan puheenvuoron nyt koordinaattoreille. Huomaan, että ketään vastuullista ei ole. Moran Chartier ehkä voisi edustaa EPPtä.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 Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette ollut mukana edistämässä valiokuntamme roolia tämän asiakirjan osalta. Meidän täytyy toimia tämän tiimoilta hyvin nopeasti, ja haluaisin myöskin kiittää siitä, että olette järjestänyt tämän kokouksen ILOn kanssa ja keskustelun Tämä mietintö liittyy läheisesti asetukseen, joka liittyy strategisiin investointeihin. Ja asiakirjassa tuhannet eurooppalaiset näkevät toivoa, jotta voidaan parantaa tilannetta nyt kriisin aikoina – Me haluamme elvyttää tietysti Euroopan taloutta, mutta tähän mennessä on nähty, että välineet, joita meillä oli käytössämme, ovat olleet tehottomia. Tämä uusi asetus mahdollistaa sen, että voimme uudelleen käynnistää Euroopan talouden. Ja investointirahastossa on kolme toisiaan tukevaa pilaria – Ensinnäkin 315 miljardia seuraavan kolmen vuoden ajalle, jotta voidaan maksimoida julkisten rahojen käytön tehokkuuden ja saada yksityisiä investointeja. Ja toisessa pilarissa pitää varmistaa, että lisäinvestoinnit vastaavat reaalitalouden tarpeisiin. Ja kolmas pilari liittyy byrokratian vähentämiseen, jotta Euroopasta tulee houkuttelevampi kohde investoijille ja jotta saadaan kerrannaisvaikutuksia. Meillä on näitä vaikutuksia ainoastaan, jos useammat jäsenvaltiot ovat mukana rahastossa, samoin pankit ja yksityiset investoijat. Ja kuten jo on todettu monta kertaa, rahaston avulla lisää yksityisiä investointeja. Tämä on hyvin tärkeä asiakirja, mutta meillä on hyvin vähän aikaa sen laatimiseen. Meidän täytyy siis toimia pikaisesti. Ensinnäkin Juncker esitteli investointisuunnitelman marraskuun lopulla viime vuonna. Ja neuvostokin oli hyvin nopeasti hyväksynyt suunnitelman 18. joulukuuta. Ja sitten parlamentinkin pyydettiin hoitamaan asia loppuun maaliskuun loppuun mennessä. Komission jäsen Dombrovskis myöskin totesi, että työ voidaan saada nopeasti päätökseen neuvoston tuella. Käsittääkseni valiokunnan pitäisi äänestää 24. maaliskuuta mennessä, eli meillä on kaksi kuukautta aikaa laatia kanta. Jos ei nyt jotain uutta tule esille, niin tämän työn pitäisi tulla päätökseen maaliskuun loppuun mennessä. Eli silloin rahasto olisi käytössä jo tämän vuoden puolessa välissä. Se olisi erittäin nopeaa toimintaa, eli meidän ei pidä nyt puhua yksittäisistä tarkistuksista, mutta haluaisimme kuulla vaikuttelmistanne ja siitä, millä tavalla rahastosta voisi tulla tehokas väline, jotta voimme elvyttää talouttamme. Miten päästään 2020 tavoitteisiin? Mutta ennen kuin esittelen kantani, haluaisin korostaa, että seitsemän valiokuntaa esittelee lausuntoja tähän mietintöön. Yksikään ei kiinnitä riittävästi huomiota sosiaalisiin kysymyksiin, eli meidän valiokuntamme voisi toimia niin. Mehän tiedämme, että sosiaalikysymykset ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan rahaston toimintaa. Investointipuute on uhka 2020 tavoitteiden saavuttamiselle ja se, mitä tähän mennessä on tehty, ei ole tuottanut tuloksia. Ja voimme uskoa, että varat käytetään hyvin erityisesti liikenteen, energiaan verkostojen alalla ja voimme tukea aloja, jotka ovat innovatiivisia. Investoineilla voidaan tukea reaalitaloutta, ja sehän on rahaston päätarkoitus. Hankkeita valitaan niiden eurooppalaisen lisäarvon pohjalta ja sen mukaan, millä tavalla ne vastaavat poliittisia tavoitteitamme. Tällaisilla investoinneilla saadaan pitkän aikavälin työpaikkoja ja voidaan lisätä kestävää kehitystä Euroopassa, mutta tukea tulisi antaa lähinnä tai ainoastaan rajat ylittäville hankkeille. Asiantuntijat ovat väittäneet, että 2,5 miljoonaa uutta työpaikkaa voitaisiin luoda, mutta tutkimusten mukaan eurooppalaiset ja Euroopan toimielimet omaavat satojen miljardien likviditeettiä. Komission tutkimusten mukaan Euroopan investointipankki myöskin on väittänyt, että kysymys Euroopassa on nyt siitä, että tärkeitä hankkeita ei pystytä rahoittamaan. Komission jäsen Katainen totesi, meillä on luottamuskriisi käsissämme – ja emme voi nyt sen takia elvyttää taloutta. Lisäksi, kun katsotaan neuvoston päätelmiä, rahastomaksujen ei pitäisi sotkea jäsenvaltioiden velkalaskelmia. Eli meidän täytyy kehittää tapa, jolla varmistetaan, että jäsenvaltioiden maksut ovat budjettineutraaleja. Olen myöskin ottanut esiin varaumia, mitä tulee rahastoon ja toistan vielä. Eli varat, joilla lisätään rajat ylittäviä investointeja verkostoihin ja ne saavat aikaan lisää kasvua. Näitä varoja kohdennetaan pk-yrityksille ja tarkoituksena käyttää varoja, joita ei ole tähän mennessä käytetty. Eli onko tällaisia käyttämättä jääneitä varoja riittävästi? Onko takeita siitä, että PK-yritykset käyttävät näitä rahaston varoja? En tiedä, onko PK-yrityksillä kapasiteettia toteuttaa suuria hankkeita ja meidän täytyy tukea pk-yrityksiä, koska nehän luovat työpaikkoja. Lisäksi olisi hyvä analysoida, olisiko mahdollisuuksia käyttää varoja EFSIstä. Olisi erittäin hienoa, jos PK-yritykset voisivat luoda synergisiä vaikutuksia käyttämällä rahaston varoja. Investointipäätösten ei pitäisi pohjautua poliittisille tekijöille, vaan hankkeet pitää valita bisneskriteereiden mukaisesti. Jos johtokunnan jäsenyys kytketään jäsenvaltioiden maksuihin, ja tietysti suuret jäsenvaltiot maksavat enemmän rahastoon, ne ovat silloin pääroolissa. Se on tietysti liiketoiminnan kannalta ymmärrettävää, mutta poliittisesti hyvin kiistanalaista. Meillä täytyy olla myöskin valintakriteereitä hankkeelle jo nyt jotta potentiaaliset investoivat voivat katsoa, pystyvätkö he osallistumaan niihin. Ja toinen tärkeä asia on se, että meillä pitää olla hyviä johtajia, jotka valitsevat hankkeita ja sitten vetävät niitä. Meillä on ollut aamulla nyt jo dynaamista keskustelua, enkä halua viedä enempää aikaa. Eli nyt olen valmis kuuntelemaan kysymyksiä ja huomioitanne, ja uskon, että meillä tulee olemaan sitten hedelmällistä yhteistyötä kaikkien kanssa ja koko parlamentin kanssa. Kiitos. Maria Jau Rodriguez for, uh... Maria Rodriguez, ST-ryhmän nimissä. Many thanks, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Minä olen koordinaattorimme sijaisena tässä aiheen käsittelyssä. Ensin haluan kiittää kaikista niistä tiedoista, joita puheenjohtaja on toimittanut meille sen suhteen, miten voimme vahvistaa työllisyysvaliokunnan vaikutusvaltaa näissä aloitteissa, jotka on, ovat nyt käynnissä. Olen samaa mieltä kanssanne, kun totesitte, että kun kyse on työllisyys, omalaisen mietinnöstä, joka liittyy tähän investointisuunnitelmaan, niin työllisyys valiokunnan luonnollisesti tulisi luottaa tähän artiklaan 54. Sen pitäisi olla päivän selvää. Viime kädessä työllisyys ja korkeatasoiset työpaikat ovat nimenomaan tämän investointisuunnitelman tavoitteena. No sitten kun ajattelemme EFSin sääntöjä. Nyt tilanne ja sen ratkaisu on puheenjohtajakokouksen käsissä. Lopullinen ratkaisu jää nähtäväksi, mutta joka tapauksessa meidän tulisi oma työmme järjestää sellaisella tavalla, että voimme vaikuttaa voimakkaasti myös lopputulokseen asetuksen osalta. Kuuntelin EPPn kollegaa tarkalla korvalla ja haluaisin vain korostaa tiettyjä huolenaiheita ryhmämme näkökulmasta. Meidän on varmistettava, että uusi strategisten investointien rahasto pitää keskeisenä tavoitteenaan työpaikkojen ja korkeatasoisten työpaikkojen luomista. Sen takia katsonkin, että kun pohdimme valintakriteereitä, niin nimenomaan niitä tulisi ensisijaisesti tässä vaiheessa pohtia. On varmistettava, että kriteereitä käsitellään hankkeiden tuottavuuden näkökulmasta luonnollisesti. Meillä on tietyt strategiset prioriteetit mielessämme ja ennen kaikkea täytyy muistaa se, minkälainen on kapasiteetti luoda laadukkaita työpaikkoja Eurooppaan. Aivan erityinen kriteeri pitäisi tästä aiheesta olla mukana silloin, kun hankkeita valitaan. Niin kuin asetuksesta näkyy, niin meillä on sitten niin sanottu pipeline, johon valitaan mielenkiintoisia hankkeita. Tarvitaan asiantuntijuutta tukemaan jäsenvaltioita silloin, kun hyviä hankkeita valitaan. Meidän on varmistettava se, että ne asiantuntijat, jotka ovat mukana tässä työssä, ovat sellaisia asiantuntijoita, jotka ovat myös kriteerivaiheessa työssä mukana silloin, kun määritellään, mitkä ovat oikeat kriteerit hankkeiden valikoinnissa, eikä keskittyä pelkästään tuottavuuteen. Ja sitten tärkeä asia, joka liittyy hallintomalliin. On varmistettava, että kaikki jäsenvaltiot ovat mukana strategisessa rahastossa. Ja sen takia onkin niin tärkeää, että aivan niin kuin komissio on luvannut, osallistuminen rahaston pääomaan ei ole riippuvainen jäsenvaltion julkisen talouden rahoitusasemasta. Sitten vielä yksi huoli, joka meillä on mielessämme. Ähm, se liittyy hankkeiden yhteisrahoitukseen. Tältä osin komission ehdotuksena on, että jäsenvaltioiden mukaisen jaon osalta ne jäsenvaltiot, jotka ovat sopeutusohjelmassa, niin niiden, niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat tässä korjaavassa osuudessa, niitähän on vielä aika monta, niin niiden totta kai täytyy ponnistella, että ne pääsisivät tähän ennaltaehkäisevään osioon, mutta kyllä niille pitäisi sallia myös järkevä yhteisrahoitusmahdollisuus niin, että tästä rahastosta voitaisiin myös tukea saada tässä tilanteessa. Jos tätä ongelmaa ei ratkaista, niin investointikapasiteetin eriarvoisuus vain jatkuu jäsenvaltioiden välillä. Näin ollen jäsenvaltioiden välinen eriarvoisuus myös näkyy työpaikkojen luomisessa. Nämä ovat toistaiseksi päähuoliamme, mutta työ jatkuu. Työstämme tätä aihetta jatkossakin. Siinäpä kaikki. Kiitos. Thank you and give the floor. Kiitos. Eli Calve Chambon. Thank you, madam. Voy hablar español. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt meidän täytyy toteuttaa käytännössä, niin yritän nyt puhua lyhytsanaisesti. Eli meille siis asetukseen liittyvä työ alkaa nyt. Meidän täytyy käydä se läpi syvällisesti. Meillä on omia ajatuksiamme, mutta päällimmäisenä on ajatus, että käytännön toteuttaminen näiden ajatusten suhteen, joka tukee Junckerin suunnitelmaa. Eli olemme iloisia, että asia on edennyt nopeasti. En tiedä, onko tämä nopeimmiten edistynyt asia, koska mehän tiedämme, että Euroopassa tilanne on kiireellinen verrattuna muihin mantereisiin. Ja tässä tilanteessa meidän täytyy keskittyä olennaisiin ensin, ensinnäkin. Ja meillähän on sopimus siitä, että me haluamme luoda työpaikkoja. Emmekä halua, että olisi mitään esteitä tälle, kun ajatellaan arvoja, jotka ovat meille kaikille yhteisiä, eli arvokkaat, ihmisarvoiset, laadukkaat työpaikat ja niin edelleen. Ja tässä ei pidä unohtaa, että Junckerin suunnitelmassa on summa, joka moninkertaistuu. Ja sitten 21 miljardia on tähän varattu ja tämä osoittaa, millaista rahoituspanastusta tässä on toteutettu. Meidän täytyy katsoa hyvin läheltä, että Junckerin alku pääoma, siis tämä 21 miljardia, tasapainottaa asetusta, joka korostaa hyvin paljon sitä, että meidän pitää lisätä vipuvaikutuksia, pitää päästä 300 miljardiin ja niin edelleen. Eli meidän täytyy löytää tasapaino näissä menettelyissä. Nehän liittyvät reaalitalouteen, ne liittyvät infrastruktuureihin, joita Euroopassa tarvitaan – me tarvitsemme investointeja, jotka ovat tehokkaita ja jotta niiden kautta saadaan työpaikkoja. Eli tämän suuntaisia suosituksia me teemme tässä työssä. Ja myöskin sanoin, että meidän täytyy valvoa sitä, että meillä on hankkeita, jotka luovat tulevaisuudessa rakenteita, eikä mitään tukea ja suhdanne toimia niin kuin jossain jäsenvaltiossa on viime aikoina toimittu. Ja meidän täytyy valvoa tätä läheltä, koska tämä on hyvin tärkeä väline ja sen uudistaminen on tärkeää. Eli millä tavalla käytetään ja millainen rooli on Euroopan investointipankilla ja Euroopan investointirahastolla. Täällähän on puhuttu jo tästä erityistuesta eli PK-yritykset. Meidän täytyy valvoa tätä läheltä hyvin rakentavalla tavalla. Yksityiskohtia sitten arvioidaan nyt, ja asetuksen täytyy olla käytännöllinen väline ja rooli, joka meillä on. Meidän täytyy aina keskittyä laadukkaisiin työpaikkoihin – rakenteellisten investointien kautta. Meidän täytyy käyttää tätä Junckerin suunnitelmaa nyt tässä alkuvaiheessa. Kiitos. Kiitos. Rinna Kari. Tak. Jag vill gerne starta med att tillsluta mig rosen til, øh, til udvalgsformanden. Kiitos. Minäkin haluaisin kiitellä teitä. Todella ponnistelitte sinne, että puolustatte valiokuntaamme, ja tämä olikin tärkeää. Kuitenkin meidän on muistettava, että tämä rahasto ei kaikkia ongelmiamme ratkaise. Ei ole niin, että etteikö nuorisotyöttömyys aiheuttaisi meille edelleen ongelmia myös tämän rahaston jälkeen. Meidän on oltava nyt suorasukaisia, kun viestimme kansalaisten suuntaan. Puhuttava suoraan siitä, mitä rakenteellisia ongelmia on. Mutta rahasto voi luoda työpaikkoja, hyvä niin. Haluaisin, että alusta asti voisimme ajatella sitä, että tämä taho, joka konkreettisesti valitsee, mitä hankkeita rahoitetaan, on keskeisen tärkeä. Siihen tulisi kuusi asiantuntijaa, jotka keskittyvät markkinoihin, luovat Excel-taulukoita ja niin edelleen. Mutta samalla mukaan pitäisi saada työmarkkinaosapuolet. Tiedämme, että sekä työntekijä- että työnantajapuoli voivat olla mukana vaikuttamassa siihen, että valitaan oikeat hankkeet. Näin voitaisiin huolehtia siitä, ettei keskitytä ainoastaan markkinoihin, vaan ennen kaikkea keskityttäisiin työpaikkojen luomiseen. Tämä on tärkeää. Pitäisi katsoa, miten paljon työpaikkoja voidaan luoda. Mutta lukujen lisäksi pitäisi muistaa, että työpaikkojen pitää olla kunnollisia työpaikkoja. Emme halua työssäkäyviä köyhiä, vaan haluamme kunnollisia työehtoja – niin, että ihmiset voivat saada palkkaa, jolla pystyy elämään. Siksi on tärkeää, että työmarkkinaosapuolet otetaan mukaan tähän valintatyöhön. Olen monelta kuullut, että meidän tulisi vaatia sitä, että kyse ei ole siitä, miten paljon varoja sinne on annettu sinne rahastoon, että eurolla saa äänen ikään kuin. Ei, vaan demokraattisesti kaikkien jäsenvaltioiden on oltava osallistua ihan riippumatta siitä, kuinka paljon rahaa sinne maksetaan. Eli kaikkein tärkeintä on se, että ennen kaikkea keskitytään siihen, minkälaisia työpaikkoja luodaan. Miten voidaan huolehtia siitä, että ne ovat kunnollisia työpaikkoja, että työmarkkinaosapuolet ovat ajoissa mukana. Kiitos Monika Vanna. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että että tällä valiokunnalla on tärkeä rooli tässä keskustelussa parlamentissa. Se on aivan ehdottoman tärkeää, koska kuten muutkin ovat sanoneet, niin työpaikkojen luominen ja sosiaalinen ulottuvuus, investoinnit ja myöskin 2020 tavoitteet ovat tärkeitä. Ne ovat ne olennaisimmat tavoitteet investointisuunnitelmassa, mutta tämä ulottuvuus ei riittävästi ole kuitenkaan vielä taattu. Te puhuittekin tästä ihan oikein, eli tämä on samanaikaista työtä, kun katsotaan lainsäädännöllistä ehdotusta, koska me katsotte, katsomme, että mahdollisimman laaja kirjo pitäisi saada näitä kysymyksiä mukaan. Ja tämäkin keskustelu jo tämän osoittaa. ILO tutkimuksellaan osoittaa, että kyse ei ole vain työpaikkojen luomisesta, vaan myöskin siitä, kuinka laadukkaita työpaikat ovat, millä alueille työpaikkoja syntyy, mitä tukitoimia toteutetaan, jotta työpaikkatavoitteisiin päästään, esimerkiksi aktiivisella työmarkkinapolitiikalla jäsenvaltioissa, ja mitkä alat sitten saavat näitä investointeja. Kaikki nämä ovat kysymyksiä, joita me käsittelemme työssämme, ja ILO on oikein todennut, että investointisuunnitelma ei koske vain yrityksiä, vaan sen pitää hyödyttää myöskin työntekijöitä. Ydinkysymys tässä valiokunnassa on nyt, mikä on hyvä investointi, kun ajatellaan tätä valiokuntaa. Hyvä investointi luo laadukkaita työpaikkoja. Hyvät investoinnit ovat investointeja, jotka vähentävät eriarvoisuutta ja köyhyyttä ja jotka lähentävät meitä 2020 tavoitteisiin. Kyse on yhteisen hyvän luomisesta. Olin hiukan ärtynyt, kun varapuheenjohtaja Katainen budjettivaliokunnassa sanoi, että tärkeimmät tavoitteet investointisuunnitelmassa ovat investointien houkuttelu ja kilpailukyvyn parantaminen. Mielestäni tämä on, ei ollut ihan oikeanlaatuinen lausunto. Meidän täytyy katsoa yleisiä investointeja, jotka johtavat yleisen hyvän kasvuun. Meidän täytyy muistaa myöskin sosiaalisesti heikossa asemassa olevat ja työntekijät. Eli tämä nyt on meidän ensisijainen tehtävämme. No sitten joissain valiokunnissa on sellainen vaikutelma, että kun investointisuunnitelmasta puhutaan, niin sitten meillä olisi täysin uusi rakenne Euroopan budjettipolitiikassa. Meillähän on kokemuksia ja rakenteita, investointipolitiikassa, meillä on kohesiopolitiikkaa, meillä on rakennerahastot, jossa, josta tehdään hyvin paljon investointeja. Meillä on hyviä kriteereitä ja hyviä tavoitteita, hyvää organisaatiota. Eli meillä on selkeä kytkös 2020 tavoitteisiin ja olemme keskittyneet alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Ja se, että meidän täytyy muistaa kumppanuusperiaate, eli työmarkkinaosapuolet, kansalaisyhteiskunta pitää saada mukaan investointisuunnitelmaan, jopa päätöksentekoon. Sitten julkiset palvelut täytyy ottaa esille valtion tasolla. Nämä ovat mekanismeja, joita on jo kehitetty, ja nyt sitten tällä investointisuunnitelmalla me yritämme nyt luoda tässä rinnakkaisia rakenteita. Ja tässä on nyt se vaara, sanon hiukan kärjistetysti, eli rakennerahasto on edelleen voimassa köyhiä valtiota varten ja sitten rikkaille valtioille on sitten uusi järjestelmä, jossa on paljon vähemmän sääntöjä. Eli tämä nyt demokraattisesti aika kyseenalaista. Ja tästä jo monet muutkin ovat maininneet. Eli meidän täytyy katsoa, että nämä suuntaviivat investointisuunnitelmassa todellakin selkeästi tähtäävät tiettyihin tavoitteisiin ja että niissä on selkeää demokraattista ja poliittista vastuuta. Nämä ovat sitten ensisijaiset tehtävät, joita meillä tässä valiokunnassa on. Ja tämä on kiireellinen asia, olen tästä samaa mieltä. Eli meidän täytyy nyt aloittaa tämä työ mahdollisimman monipuolisesti ja mahdollisimman voimakkaasti. Kiitos. Kiitos, Laura Agen. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Halusin nyt kuullut matematiikan opettajilta, että nyt olemme ajamassa tietä väärään suuntaan, koska matematiikka ja fysiikka eivät olleet minun vahvoja alueitani. Ajattelen, että tässä tapauksessa, kun katsotaan tietoja tästä investointirahastosta, niin minulle tuli mieleen, että ehkä olisi parempi ymmärtää nyt tiettyjä lukuja, mutta kun puhutaan 21 miljardista tässä rahastossa, niin huomasin, että 16 miljardia tulee suoraan EUn budjetista. 5 miljardia tulee investointipankista Eli ei tässä nyt oteta rahaa tyhjästä, vaan ne otetaan sieltä, missä sitä on. Esimerkiksi tutkimuksesta on leikattu. Senhän pitäisi nimenomaan olla moottori, joka tuo uutta pontta talouteen ja luo työpaikkoja, mutta nyt kun on tämä hieno Junckerin suunnitelma, niin tässä leikataan rahoja esimerkiksi horisonttihankkeelta, joka on jo olemassa – ja ne laitetaan sitten muihin haihatteleviin hankkeisiin. No sitten vielä toinen kysymys. Nämä varat tulevat yksityispuolelta. No voisitteko selittää, koska minun on vaikea ymmärtää, miksi tästä lähtien yksityisten pitäisi sijoittaa tähän rahastoon? Mehän tiedämme, että ei ole mitään takeita. Tähän mennessä yksityiset investoijat eivät ole investoineet automaattisesti. Meillähän on muita investoijia, jotka tämän sitten hoitavat. Sitten Juncker totesi, että jäsenvaltiot voivat olla mukana tämän rahaston rahoittamisessa. Ja tietysti halutaan tehdä tästä ehdotuksesta houkuttelevaa. Ja hän sanoi, että hän sitten ei ota näitä huomioon alijäämälaskuissa. Mutta mehän tiedämme, mitä tapahtuu näille pyynnöille, joita sitten tulee tähän rahastoon. En ole nähnyt minkäänlaista viestiä, joka viittaisi alueellisuuteen näiden eri vapauksien suhteen. Eli onko sitten alueita, joita suositaan, kun ne pyytävät varoja. Eli kaikki nämä varat pannaan nyt yhteen pussiin, eikä sitten ole mitään alueellista harkintavaltaa. Eli jos ajatellaan vaikka Italian maksua, niin sillä voidaan rahoittaa, muistan nyt vaikka Irlannin mm, esimerkki, mutta voidaan raha- rahoittaa muiden maiden infrastruktuurihankkeita. Ja sitten joudutaan ehkä palauttamaan osa varoista sen sijaan, että tehtäisiin investointeja suoraan omasta kansallisesta budjetista. Sitten vielä tämä aikataulu. Aikataulu on hyvin väliä. Mehän tiedämme, että Juncker sanoi, että tämä suunnitelma toteutetaan vuoden 2015 puolessa välissä, mutta kuusi kuukautta tarvitaan, jotta voidaan luoda hallinnolliset rakenteet. Eli tässä luodaan nyt ad hoc rakenne tälle poikkeukselliselle hankkeelle. Sitten kun on näitä komiteoita, jotka päättävät sitten siitä, mitä hankkeita rahoitetaan, kuvitelkaa, kuinka paljon aikaa menee siihen, että katsotaan, mikä olisi paras hanke, mitä kannattaa tukea, mitä ei. Siihen taas kuluu useampi kuukausi. Eli en ole mikään matematiikan asiantuntija, mutta kun tehdään laskelmia, niin puhutaan nyt ensimmäisestä eurosta, joka investoidaan tätä rahastoa käyttämällä, niin sitten ollaan vuoden 2016 puolessa välissä. Eli te tiedätte, mikä on aikataulu tämän rahaston osalta. Me olemme aikataulusta pahasti jäljessä. Ja mitä sitten tapahtuu. No sitten hatusta vedämme ajatuksen, että tästä rahastosta tuleekin viisivuotinen. Ja tiedämme kyllä hyvin, miten nämä pitkän ajan suunnitelmat epäonnistuvat surkeasti, kun todellisuudessa tarvitaan lyhyen aikavälin suunnitelmia, joiden päätavoitteena ei ole vain työpaikkojen luominen, vaan se, että voidaan ratkaista pieni ongelma, jonka nimi on ehdoton köyhyys. Tilastoissa ei oteta huomioon tiettyä tärkeää tekijää, joka ei ole riski köyhyyteen, vaan ehdoton köyhyys, jossa elää moni Euroopan kansalainen. Meidän täytyy luoda työpaikkoja, mutta meidän täytyy nyt keskittyä niihin lapsiin, jotka kuolevat nälkään ja kuolevat tauteihin. Sen jälkeen voidaan tehdä kaikki investoinnit, jotka ovat tarpeen. Kiitos. Arena. Kiitos, Maria Areena. Madame la Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta, jonka nyt saamme toimia työllisyysvaliokuntana. Se nyt on vähintä, mitä voimme tehdä. Tämä ongelma, joka meillä on nyt ratkaistavana, on nimenomaan työllisyyteen liittyvä ongelma. Tarvitsemme työpaikkoja luovia investointeja Euroopassa. Voin yhtyä siihen, mitä Maria Joao totesi sen suhteen, miten tämä rahasto hallinnoidaan. Haluaisin palata vielä hankkeiden tukitoimiin. On tiettyjä indikaattoreita, joita käytetään työpaikkojen luomisesta. Täytyy toimia niin, että huomioimme sellaisia tutkimuksia ja vaikutusarvioita, joita on toteutettu Euroopan laajuisesti. Tiettyissä jäsenvaltioissa voi käydä myös niin, että työpaikka siirtyy sitten kyseisestä jäsenvaltiosta muualle, toiseen jäsenvaltioon. Tutkimukset ja vaikutusarviot on toteutettava kattavasti Euroopan tasolla. Onko kyseinen hanke työpaikkoja luova todella vai siirtääkö se työpaikkoja paikasta toiseen? Tämä on hyvin tärkeä kysymys käsiteltäväksi. Ja toiseksi, mitä yhteisrahoitetaan? Jos haluamme luoda Euroopan tasolla yrityksiä, jos ajattelen vaikkapa teollisuussektoria, jota on tiettyä alaa, niin täytyy varmistaa, että työntekijöiden taito on näihin yrityksiin soveltuva. Nyt meillä on huomattava ero tiettyjen työntekijöiden taitotasossa, erityisesti nuorten osalta. He lähtevät, tietävät koulun, eikä heillä ole tarvittavaa pätevyyttä. Ei ole sellaista pätevyyttä, jota uusilla aloilla tarvittaisiin. Täytyisi pystyä rahoittamaan myös sellaisia tukitoimia työntekijöille, jotka todennäköisesti voisivat päästä näihin uusiin työpaikkoihin. Tällä hetkellä komissiossa päinvastoin rahoitusta vähennetään koulutukseen. Tässä täytyy olla todella tarkkana, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat näissä hankkeissa. Usein olen kuullut puhuttavan innovaatioista hankkeiden yhteydessä. Innovaatio ei välttämättä löydy pelkästään uudesta teknologiasta. Jos vaikkapa ajatellaan energia, energiankäytön siirtymää ja sellaisia työpaikkoja, jotka vaativat korkeaa pätevyyttä. Meillähän on energia-alalla työpaikkoja, mutta ne vaativat varsin matalaa taitotasoa, esimerkiksi rakennusalalla. Jos jäsenvaltiot aikovat toteuttaa julkisia hankkeita niin, että rakennukset, julkiset rakennukset käyttäisivät vähemmän energiaa, olisivat säästäväisempiä, niin meidän täytyy todella tukea sellaisia julkisia investointeja, jotka tukevat tätä siirtymää vanhasta energiasta uuteen energiaan. Nyt puhutaan yksityisistä hankkeista, investoinneista, jotka olisivat kannattavampia ihan talouden näkökulmasta. Kannattavuuden on oltava kestävää sekä sosiaalisesti että ympäristön näkökulmasta. Kiitos. Thank you, Jane Collins. Kiitos, Jane Collins. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. 315 miljardia euroa kuten Juncker sanoi, investoidaan kautta Euroopan tämän suunnitelman turvin. Jos se minulta ole mennyt nyt jotain ohi, niin ei näytä siltä, että EU:ssa on ylimääräiset 315 miljardia odottelemassa, kun jäsenvaltiot joutuvat valtavasti säästämään tai ovat lähellä varalikkoa euron takia tai huonon taloudenhoidon takia, niin en kyllä ymmärrä, mistä nämä rahat löytyvät. Joten Jossain on tajottu jostain on taiottava 315 miljardia. Sanotte, että suurin osa tulee yksityisiltä investoijilta. Miten tämä toimii? EU takaa 21 miljoonaa jokaista käytettyä euroa kohden, jonka EU käyttää riskialttisen hankkeeseen. Tämä jotenkin innostaa investoijia yksityiseltä sektorilta lisäämään neljä euroa. Sitten on jonkinlaiset epäselvät rakennelmat, joiden kautta 21 kerrataan 15 ja saadaan 315 miljardia. Kun tästä kysytään, niin sanotaan, että tässä on takana sellainen oletus, että näin on käynyt ennenkin. Kokonaisuudessaan tämän ajatuksen takana on kyllä hyvin epäselviä outoja oletuksia siitä, miten yksityiset investoijat toimivat, kuten kaikki suuret EU-hankkeet, kuten yhteinen maatalouspolitiikka, yhteinen kalastuspolitiikka, eikä nyt unohdeta tässä euroa. Kaikki suuret EU-suunnitelmat yleensä päätyvät katastrofiin. Eli se, että kuljetaan ympäri ja kerrotaan, että 300 miljardia ilmaantuu tyhjästä, on todella kyyninen pyrkimys päästä otsikoihin myönteisessä valossa. Brittikokemus suurista hankkeista on se, että byrokratia on liikaa, raha ei mene sinne, mihin se oikeastaan kuuluu, rahoja tuhlataan, petoksia tehdään, eikä tietenkään EUn tileistä ole pidetty kunnolla huolta. Se, että euro ja Euroopan unioni pelastetaan tämän 315 miljardin kautta ei ole totta. Vaikka tällainen raha saataisiin liikkeelle, se ei auta, kun ajatellaan maita, joissa on hyvin erinäiset taloudet ja ne lukitaan euroon, niin tämä on johtanut kohtalokkaisiin tilanteisiin Kreikassa, eteläisessä Euroopassa ja haitannut miljoonien elämää kautta Euroopan. Ihan siitä riippumatta, miten paljon rahaa heitetään tähän hankkeeseen – niin tätä kuolevaa unionia ei pystytä pelastamaan. Kiitos. Thomas Mann. No ja, die letzte Bemerkung. Viimeinen huomautus EUsta ja todellisuudesta. No, joissain puheenvuoroissa on puhuttu tästä Italian puheenvuoro kuudessa minuutissa kertoi se, mikä oli vaalikampanjassa tärkeää. No, näissä valiokunnissa meillä on eri tehtävä. Meidän täytyy katsoa, millaisia mahdollisuuksia on ja missä on asioita, joissa meidän täytyy toimia voimakkaammin. Meillä on nyt uusi alku, meillä on uusi komissio. Juncker on sanonut, että hän haluaa erilaisia painopistealueita. Hän ei halua, että puhutaan vain hankkeiden kestävyyttä, vaan meillä täytyy aina tehdä myöskin sosiaalinen vaikutusten arviointi. Se on täysin uutta. Eli täytyy katsoa, millaisia vaikutuksia on rakenne uudistuksilla. Niistä pitää totta kai keskustella, ja sekin on uutta. EU:ssa pitäisi olla uusi sosiaalinen profiili, ja se on tärkeää. Eli meidän täytyy todeta, että meidän ei pidä toimia vastuuttomasti. Meidän pitää käydä keskusteluita, ja jos keskustelemme hiukan voimakkaammin, ja jos sitten julkistamme niitä sopivalla tavalla, koska monissa jäsenvaltioissa ei tiedä, millais, mitä on saatu aikaan näillä prosesseilla. Meillä on nyt uusi komissio, täysin uusi rakenne. Siellä voi esittää kysymyksiä, käyttää veto-oikeutta, jos on varapuheenjohtaja. Ja on ihan hyvä, että me mietimme, mitä nyt tehdään. Kyse on kollegiaalisesta elimestä. Ja sitten kun puhutaan kilpailukyvystä ja kasvusta, niin meidän täytyy muistaa myöskin uudet työpaikat. Se ei ole mikään vähäpätöinen asia, eikä tämä ole mikään nimikkeistö, että tässä vain luetellaan asioita, jotta voidaan rauhoitella kansalaisia. Jos haluamme laadukkaita työpaikkoja, niin meidän pitää luoda olosuhteet, joissa hyvää jatkokoulutusta on olemassa. Tiedän, että jäsenvaltioiden välillä on valtavia eroja, ja meidän pitäisi vähän lähentää järjestelmiä. Parlamentissa on puhuttu ECRstä, eurooppalainen tutkintojärjestelmä, tutkintojen tunnustaminen. Tämä kuuluu jäsenvaltioille, mutta me haluamme vähän helpottaa tätä. Me haluamme, että meillä on vertailtavissa olevia tilanteita, jotta voimme saada aikaan tällaista laadukkuutta. Ja tällä tavalla voimme sitten saada yksityisiä investointeja. Jotkut sanoivat, että tästä ei ole mitään hyötyä, että yksityisiä investointeja ei tule. Jos voimme varmistaa sen, että kyllä, meillä on tämä perusta, järkeviä investoijia, jotka voivat sitten saada aikaan konkreettisia tuloksia, niin uskon, että sitten he lähtevät tähän mukaan. Sitten nämä 16 miljardia, joita meillä on käytössä budjetista, ja 6 miljardia sitten Euroopan investointipankilta. Tässä on vipuvaikutusta ja voidaan sitten katsoa, miten se toimii, saadaanko lisärahoitusta. Meillä on useita yksityisiä investointeja, jotka haluavat sijoittaa rahaa turvallisiin hankkeisiin. No sitten kysyttiin, milloin te voitte tähän sitoutua. Ja Kyse on hankkeista, joissa käsitellään ihmisiä, työpaikkoja, jatkokoulutusta. Ja sitten on sanottu, että jos olosuhteet ovat oikeat, eli että Euroopan investointipankki luo selkeitä hankkeita, joista on jotain hyötyä, eikä vain hankkeita, joista voin sanoa, että ne olivat niin huonosti toteutettuja jäsenvaltioille, että nyt tarvitaan Euroopasta apua. Tähän on valmiutta, eli meidän täytyy antaa mahdollisuus siihen, että yhdessä voimme olla mukana näissä hankkeissa. Meidän pitää antaa tällä nyt mahdollisuus. Ja sitten vielä tämä aikataulu. Meillä on kunnianhimoinen aikataulu, mikä on hyvä, ja me haluamme, että lähitulevaisuudessa tämä voidaan jo toteuttaa. Jos me jälleen taas odottelemme ja keskustelemme tästä asiasta, ja ihmiset kuitenkin valittaa tilanteesta, niin ei se käy. Erityisesti kun ajatellaan työttömiä. Heillä on tähän oikeus. Heidän täytyy saada konkreettisia muutoksia elämäänsä. Meidän pitää olla sitoutuneita ja kunnianhimoisia, ja se me vaikutamme tähän vielä. Ja teitä on jo ylistetty monta kertaa puheenjohtaja, ja meidän täytyy nyt muistaa, millä tavalla tämä valiokunta toimii. Kiitos. Absolutely. Toden totta. Näin teemme. Haluaako komission edustaja käyttää puheenvuoron tästä aiheesta? No. Uh, eh, Mrs. Artamendiero. Ilmeisesti ei. Artamendiero komissiosta. Ei kiitos. Uh, then just information about the... Sitten aikataulusta Totta kai strategisten investointien rahastoon palataan monet kerrat täällä valiokunnassa ja totta kai kerron koordinaattoreille ja koko valiokunnalle siitä, miten asiat edistyvät. Sellaiset asiat, joista ette muuten saa tietoa kuin valiokunnan kautta. Annan puheenvuoron edustaja Kasloviekalle nyt äh, loppupuheenvuoroa varten ennen kuin puhumme aikataulusta. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikesta siitä, mitä totesitte tähän keskusteluun. Mainitsisin vain tiettyjä seikkoja, jotka ovat aivan erityisen tärkeitä, ja ne on myös muistettava silloin, kun teemme tarkistuksia. Rodriguez totesi, että täytyy kiinnittää huomiota valintakriteereihin. Useat muutkin ne mainitsivat. Kyllä, on äärimmäisen tärkeää, että nämä kriteerit ottavat huomioon työpaikkojen luomispotentiaalin. Myös hallintomalli mainittiin. Se, että kaikki jäsenvaltiot voisivat osallistua hallinnointiin. Jäsenvaltiot varmasti ovat kiinnostuneita osallistumaan, mutta kenties tähänkin yhteyteen tarvitaan erityinen maininta. Sitten yhteisrahoitus mainittiin, sekin on tärkeä seikka. On varmistettava, että kaikilla jäsenvaltioilla on yhtäläinen mahdollisuus nykytilanteesta huolimatta ja kenties aivan erityisesti ne jäsenvaltiot, joiden nykytilanne on hyvin vaikea, niin niillä tulisi olla mahdollisuuksia ja näitä jäsenvaltioita tulisi voida tukea. Kollega Gonzales on poistunut, mutta hän käsitteli hyvin tärkeää aihetta. Eli sitä, että tulisi varmistaa, että kriteereissä suositaan sellaisia hankkeita, jotka antavat meille mahdollisuuden varautua tulevaan, jolla voi olla mahdollisia kerrannaisvaikutuksia. Nyt puhutaan 2,5 miljoonasta työpaikasta, mutta mehän tiedämme, että me tarvitsemme kymmeniä miljoonia työpaikkoja Eurooppaan. Kerrannaisulottuvuus ja kerrannaisvaikutus tässä on hyvin tärkeää. Sitten edustaja Kari mainitsi työmarkkinaosapuolet työmarkkinaosapuolilla totta kai on hyvin keskeinen rooli. En tiedä, voimmeko taata niiden roolia tässä varsinaisessa lainsäädäntötekstissä, mutta pitäisi katsoa, minkälaiset mahdollisuudet meillä on, että näin todella tapahtuu. Jos muistatte, eilen kun käytiin keskustelua ja komission jäsen Katainen sanoi, että esitellään raportteja tilanteesta, saa menee vain kerran vuodessa, mutta toki voimme pyytää raportteja neljännesvuosittain. Kenties tällainen seurantaelementtikin voisi tulla kyseeseen jatkossa. Edustaja Vana totesi aivan oikein, että meillähän on nyt jo paljon käyttökelpoista materiaalia, jotta voimme määritellä hyvät kriteerit. Esimerkiksi rakennerahastokriteerit voisivat tulla kyseeseen. Tavallaanhan ne täyttävät EU 2020-strategian kriteerit, ja ne ovat yhteensopivat kohesiopolitiikan kanssa. Maria Arena puolestaan nosti esille kriteerit, joiden tulisi sisältää paneurooppalainen ulottuvuus. Tämäkin on oleellista. Minä kuitenkin kannatan suuresti liikkuvuutta ja tiedän, että jotkut mepit eivät minusta pidä tämän takia, mutta minusta se Minusta kuitenkin vastuullinen liikkuvuus voi tuoda mukana hyviä tuloksia. Totta kai tässä on toimittava vastuullisesti. Sitten sosiaalinen innovatiivisuus. Sitäkin meidän pitäisi puhua entistä enemmän. Usein törmään sellaiseen tilanteeseen, jossa ihmiset eivät voi kuvitella, mitä tämä sosiaalinen innovatiivisuus tarkoittaisi. Meillä on olemassa paljon esimerkkejä, joita tulisi hyödyntää. Kollega Thomas Mann, olen täysin samaa mieltä kanssanne. Jotta Tätä suunnitelmaa voidaan täytäntöönpanna tuloksekkaasti. Meillä on oltava investoinneille takeet. Tällä hetkellä meillä on miljardeja euroja, jotka on ikään kuin jäädytetty. Yksityiset yritykset eivät niitä investoi. Ja tämä osoittaa sen, että yritykset eivät koe toimivansa turvatussa ympäristössä. Eli jonkinlainen sijoitussuoja on oltava. No sitten tämä aikataulu. Totesit, että lyhyt aikataulu on, on hyvä. Kenties silloin toimitaan dynaamisemmin, aktiivisemmin, vältetään tiettyjä virheitä, äh, muutoksia voidaan tehdä äh, matkan varrella. Aina ei ole välttämätöntä se, että on viiden vuoden ajanjakso, jolloin katsotaan, milloin joku hanke toimii. Joskus lyhy, lyhyt aikataulu on hyvä. Mielelläni teen hedelmällistä yhteistyötä jatkossa kanssani. Kiitos. Äh, Kiitos oikein paljon teille. Alustava aikataulu strategisen investointien rahaston osalta on seuraavanlainen. Lausuntoluonnosta käsitellään maaliskuun viides päivä määräaikatarkistusten jättämiselle 6. päivä maaliskuuta hyväksyntä työllisyysvalikunnassa ensimmäinen päivä huhtikuuta 2015. Ja sitten viimeinen kohta esityslistalla ennen lounasta. EUn naisten ja miesten tasa-arvostrategia vuoden 2015 jälkeen. Annan puheenvuoron esittelijälle edustaja Koslowska Rajevitsille. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, pani przewodnicząca... Kiitos paljon, puheenjohtaja. Arvoisat naiset ja herrat, arvoisa puheenjohtaja. Tasa-arvostrategia vuoden 2015 jälkeen on naisten oikeuksien valiokunnassa käsittelyssä. Ja siinä on tietenkin kyse myös siitä, että tavataan säännönmukaisesti työmarkkinaosapuolia ja muita, joita tämä aihe kiinnostaa. Haluaisin vielä siihen viitata, koska tämä työtapa – jossa kuullaan muita laajasti, on mielestäni turhan epätavallista. Kuitenkin tämä auttaa tekstin luomisessa, joka vastaa myös meidän odotuksiimme. Meidän lausuntomme tähän strategiaan, tai ensin mistä on kyse tässä strategiassa. Kyse on siitä, että katsotaan naisten asemaa työmarkkinoilla, naisten eläkkeitä, naisiin kohdistuvasta väkivallasta puhutaan myös, ja minun kirjoittamassani lausunnossa viitataan erityisesti pitkäaikaisiin työmarkkinamuutoksiin, jotka liittyvät väestökehitykseen. Kyse on siitä, miten yritykset voivat huolehtia tasa-arvopyrkimyksistä yrityksen tasolla. Valikuntamme nimissä olen nyt luetellut muutaman kohdan, Mielestäni on tärkeää, että ne mainitaan tässä mietinnössä. Ensinnäkin väestömuutoksesta tai väestökriisistä haluaisin kiinnittää siihen huomiota, kun usein sanotaan, että se ei muuta ainoastaan perherakennetta tai yhteiskuntaa kaiken kaikkiaan, vaan sillä on vaikutuksia myös työmarkkinoihin. Yhä vähemmän on työikäisiä. Ja työmarkkinat ja työtä tekevät, niiden osuus vähenee. Omassa Niin vuodesta 2016 oletetaan, että neljällä miljoonalla vähenee työssä olevien määrä. Samantyyppisiä laskemia on muuallakin Euroopassa. 23 miljoonaa työntekijää vähemmän on työmarkkinoiden käytössä. Näin oletetaan, ja tähän liittyy ongelmia. Totta kai nyt ehkä pitäisi huolehtia myös niistä, jotka eivät ole riittävästi edustettuina työmarkkinoilla, eli naisista. Työllisyysaste naisten ja miesten välillä on erilainen. Eurostatin mukaan puhutaan 20 prosentin erosta, muiden laskelmien mukaan jopa suuremmasta. Me tiedämme, että demografinen väestökehityskriisi on tässä tärkeä asia, kun ajatellaan naisten asemaa työmarkkinoilla. Nyt kun naisia on työmarkkinoilla enemmän, niin ei ole niin paljon muuta ylimääräistä työvoimaa. Meidän on toteutettava Euroopan 2020-strategiaa. Siinähän on kyse työllisyysastetavoitteesta, joka on 75 prosenttia. Monet tutkimukset osoittavat jo siihen, että tähän tavoitteeseen pääseminen ei tule olemaan helppoa. Tärkeää on, että ne ryhmät, jotka eivät ole niin hyvin edustettuna, otetaan tähän työhön mukaan. Erityisesti on kyse siitä, miten naiset saataisiin paremmin osallistumaan työmarkkinoihin. Sitten Talouden kasvu, kilpailukyky EU-ssa e on riippuvaista myös siitä, että usein on epäsuhtaa siinä, miten pitkälle naiset ovat kouluttautuneita ja miten he löytävät koulutusta vastaavaa työtä. Me emme pääse eteenpäin myöskään niin kauan kuin lasikattoilmiöstä ei päästä eroon. Se haittaa naisten etenemistä työmarkkinoilla. Monet naiset ovat hyvin kouluttautuneet ja omaavat paljon kokemusta, ja silti heitä ei ole paljon johtoasemissa. Me menetämme paljon osaamista, kun sallimme tällaisen tilanteen. Menetämme paljon varoja, joita on käytetty, jotta naiset voisivat pitkälle kouluttautua. Eli on paljon hyvin koulutettuja naisia, joiden pätevyydestä ei hyödytä. Tämä on strategisen tärkeä kysymys. Ja sitten seuraavaksi. Kaikki syyt, jotka liittyvät siihen, että naiset eivät etene työuralla, voi liittyä myös siihen, että miten perheelämä on järjestetty. Eli usein perheessä velvoitteet kerääntyvät naisten harteille. Siksi on investoitava esimerkiksi lasten päiväkoteihin, mutta en ajattele ainoastaan sitä, vaan ajattelen myös sellaisia ihmisiä, jotka kärsivät jostain sairaudesta ja tarvitsevat hoivaa ja myös ikääntyneemmistä. Tässä on kyse siitä, että tarvitaan tasavertaisuutta työmarkkinoille, mutta myös kotiin, perheelämään. Ja sitten köyhyyden naisistuminen. Yhä edelleen on suuria ongelmia naisten eläkkeiden osalta, kun naiset usein pitävät taukoa työelämästä. 39 prosenttia on ero miesten ja naisten eläkkeen välillä. Siksi naiset, erityisesti ikääntyneet naiset, usein kärsivät köyhyydestä. Usein on niin, että naiset ehkä – ovat tehneet sellaista työtä, joka on johtanut siihen, että eläkettä ei ole paljon kertynyt. Siksi syntyy köyhyyttä. Eläkekysymyksissä siis on otettava sukupuolten välinen tasa-arvo myös huomioon. Seuraavana epätasa-arvoinen naisten ja miesten kohtelu. Se liittyy tietenkin työelämään. Ja sitten seuraavaksi avoimuus on välttämätöntä, kun ajatellaan palkkausmalleja. Tässäkin on kyse siis näistä miesten välisestä tasa-arvosta. Ennen kaikkea on kyse siitä, että naisten potentiaalia on käytettävä täysin hyväkseen. Palkkausmenetelmien pitää olla avoimia. Tärkeää on myös, että saadaan johtoasemin naisia. Usein rekrytointimenetelmät, jotka eivät avoim, ole avoimia, johtaa siihen, että naisia ei palkatta. Pimeästi tehtävä työ johtaa myös siihen, että naisista ei makseta sosiaaliturvamaksuja. Useinhan naiset ovat tällaisissa työsuhteissa, jotka eivät ole ihan virallisia. No aika ei tietenkään riitä nyt kaiken mainitsemiseen, mutta haluaisin kuitenkin viitata muutamaan tarkistukseen. Jos ajatellaan, miten yhdistellään tasa-arvokysymykset työelämään. Tässä on kyse eläkekuilusta, koulutuksesta – koulutus, ammattikoulutus ovat myös tärkeitä asioita tasa-arvon lisäämiseksi työmarkkinoilla. Pyritään vähentämään nyt siis epätasa-arvoista kohtelua työmarkkinoilla. Aion tehdä myös tarkistuksia, jotka liittyvät naiskiintiöihin johtoasemissa, pimeästi tehtävään työhön. Tässä pieni muutos on jo tehty liittyen hankintamenettelyihin. Tällaiset välineet voisivat olla vankkoja, kun pyritään muuttamaan yhteiskuntaa enemmän integroivan politiikan suuntaan. Ehkä esimerkiksi jonkinlainen sosiaalilauseke, joka mahdollistaisi lisäehdon käytön yrityksille – jotka haluavat kilpailuihin osallistua. Ajatellaan vaikka Puolaa. Meillä on lauseke, jonka mukaan pitää ottaa huomioon sosiaalisia kysymyksiä, esimerkiksi palkata tietty osuus vammaisia tai yritysten pitää täyttää vaikka lisäehtoja, palkata työttömiä tai ottaa tiettyyn hankkeeseen, sen toteuttamiseen ainakin yksi vammainen mukaan. Eli nämä ovat sellaisia sääntöjä, joita voitaisiin pohtia tasa-arvopolitiikassa. Voidaan sanoa, että joissain maissa on esimerkiksi kiintiöt käytössä, jotta saadaan riittävästi naisia johtoasemiin. Mutta ainakin kun puhutaan julkisista hankinnoista, jossa käytetään julkisia varoja voitaisiin antaa etulyöntiasema ehkä sellaisille yrityksille, jotka ovat ajaneet hyvää tasa-arvopolitiikkaa, jotka ovat noudattaneet ja toteuttaneet hyvin työoikeutta. Ja voitaisiin sulkea ulkopuolelle sellaiset yritykset, jotka eivät sääntöjä noudata tai jotka eivät noteraa näistä miesten välisiä tasa-arvokysymyksiä. Nämä ovat totta kai vain suosituksia, koska lopulta tämä on jäsenvaltioiden käsissä – mutta mielestäni kannattaa kuitenkin viitata siihen, että meillä tässä on mahdollisia välineitä käsissämme, joiden kautta voitaisiin ajaa tärkeitä yhteiskunnallisia kysymyksiä, myös tasa-arvoa hankintayhteyksissä. Tässä muutama huomio minulta. Kiitos. Very much for... Kiitos oikein paljon tästä yhteenvedosta. Maria Arena saa puheenvuoron. Merci, euh, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tehdystä työstä kollegalle. Tämä on oikein hyvä perusta työllemme tämän lausunnon ja työllisyysvaliokunnan näkökulmasta. Meidän valiokuntamme pohtii tätä kysymystä, koska suurin syrjintä, jota Euroopassa koemme, kohdistuu naisiin ja nimenomaan työmarkkinoilla. Totta kai on muutakin syrjintää, joka nousee esille tässä mietinnössä esimerkiksi väkivallan muodossa, mutta työllisyyssyrjintä on todella huolestuttava ilmiö Euroopassa tänä päivänä. Teen tiettyjä täsmennyksiä, täydentäviä kommentteja, tarkistuksia, joista nyt nostan esille muutaman tänään. Ensinnäkin täytyy tunnustaa se tosiasia, että naisten pääsy työmarkkinoille on tavoite. Se on myös horisontti 2020 mukana. Tämä täytyy todeta uudemman kerran ja täsmentää, että tämä tavoite liittyy sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ennen kaikkea. Vaikkakaan kriisiä ei olisi ja kaikki menisi hyvin ideaalimaailmassa ja jos naiset eivät olisi työelämässä asianmukaisesti edustettuna, niin tämähän olisi merkki sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta. Toiseksi työllisyysaste. Naisten sitten työllisyysaste. Kyse on myös köyhyyden vähentämisestä. Me tiedämme, että naiset, jotka työskentelevät, silloin kun kyse on laadukkaista työpaikoista, naiset eivät ole niin riippuvaisessa asemassa ja näin ollen ovat, eivät ole niin vaikeassa köyhyysasemassa kuin, kuin jos heillä on kunnon työpaikka. Kyse on todella laadukkaista työpaikoista. Valitettavasti kun katsomme tilastotietoja, niin naiset ovat epävarmassa asemassa, epävarmoissa työsuhteissa, joskus myös pimeissä työpaikoissa. Meidän täytyy korostaa työpaikkojen laatua. Näin pääsenkin kohtaan neljä. Naisten työpaikkojen laatu. Tässä tärkeänä vaiheena täytyy huomioida äitiysvapaat. Meillä on tarvetta koko Euroopassa modernille lainsäädännölle. Naisia täytyy suojella juuri sinä hetkenä, kun he ovat raskaana, silloin kun he ovat juuri synnyttäneet niin, että naisille annetaan mahdollisuus palata työmarkkinoille helpommin, jos käsitellään väestökysymystä, mutta ei käsitellä äitiyslomakysymystä, niin sitten käy niin, että naiset eivät päättävät olla hankkimatta lapsia. Näinhän on monissa maissa jo nyt käynyt syntyvyystaso on laskenut huomattavasti. Taikka sitten naiset päättävät, että eivät lähde työmarkkinoille, koska sieltä ei saa minkäänlaista turvaa. Meidän on taattava moderni lainsäädäntö tällä alalla. Ja sellainen lainsäädäntö, joka mahdollistaa sen, että perheelämän ja työelämän voi paremmin sovittaa yhteen ja työtaakka jakautuu paremmin äidin ja isän välillä, miesten ja naisten välillä. Eli tämä on se huoli, joka meillä on myös työllisyyteen liittyen. Ja viimeinen huolenaihe, no ei viimeinen, mutta yksi niistä merkittävistä huolenaiheista, joita meillä on, on naisten edustus johtokunnissa yrityksissä. Nythän käydään keskustelua aiheesta. Toki voi olla hyvää tahtoa ja voi sanoa, että haluamme lisää naisia. Mutta sitten kun kyse on sitovista, sitovasta lainsäädännöstä, niin jotkut ovatkin varsin vastentahtoisia niin, että saataisiin lisää naisia johtokuntiin. Ei ole mitään argumenttia, joka mahdollistaa sen, että vastustetaan naisten lisääntyvää osuutta. He ovat päteviä. Meillä on enemmän tutkinnon suorittaneita naisia tällä hetkellä kuin miehiä. He ovat edustettuina näissä yrityksissä kaikilla sektoreilla. Jos nainen on johtokunnassa, niin eihän se maksa sen enempää kuin miehenkään siellä olo ei ole ylimääräisiä kustannuksia, ei ole pätevyysongelmaa eikä minkäänlaisia ongelmia, paitsi tällaisia hyvin konservatiivisia ongelmia, kun mies sanoo, että, että nainen vie mieheltä paikan. Meidän täytyy todella taistella, jotta naiset johtokunnissa saavat kunnon aseman edustuksellisesti. Tässä täytyy hieman muuttaa totuttuja tapoja. Thank you. Kiitos. Tania González Peñas. Eh, después de leer la Kun kävin läpi nämä komissio, nämä ehdotukset, niin nämä asiat ovat hyvin tärkeitä, kun ajatellaan suurempaa tasa-arvoa. Edusteksullisuus ja hoitotehtävien jako on tärkeää, koska tämä vaikuttaa suoraan työmarkkinoihin – ja myöskin siihen, kuinka paljon naisilla on aikaa käytössään. Tärkein syy siihen, että naiset useimmiten tekevät osa-aikasopimuksia, johtuu siihen, että he tarvitsevat aikaa kotitaloustöihin. Siitä ei saada palkkaa ja tämä luo eriarvoisuutta. Ja siksi mielestäni on tärkeää toimia, niin kuin kohdassa 4 on todettu, siinä on puhuttu avustavista infrastruktuureista ja on erittäin tärkeää, että taataan myöskin lasten kasvatus, heti pienestä pitäen ja yleishyödylliset palvelut vanhuksille ja apua tarvitseville henkilöille. Naisten ja miesten palkkaero. Ensinnäkin naisten tekemät työt liittyvät hoitotyöhön ja usein niistä saa pienempää palkkaa. Ja toisaalta meillä on sitten paljon henkilöitä, jotka sitten samassa henkilössä, äh, samalla työpaikassa naiset ansaitsevat vähemmän. Meidän täytyy arvostaa hoitotyötä enemmän ja meidän täytyy aktiivisesti torjua syrjintää palkkakysymyksissä. Tässä on keskitytty vastuullisen isyyteen ja lomien lisäämiseen. Tämäkin on asia, jota tulee korostaa, vaikkakin ottaisi tämän esiin eri tavalla. Meidän ei pidä ainoastaan pidentää isyyslomaa, vaan meidän täytyy liittää isäys- ja äitiysloma toisiinsa, jotta voidaan tarmita, taata se, että näitä oikeuksia ei voi siirtää toiselle henkilölle. Nämä ovat konkreettisempia toimia. Ja sitten köyhyyteen liittyvästä asiasta. No meidän täytyy korostaa sitä, eli naiset kärsivät köyhyydestä enemmän kuin miehet, ja täytyy katsoa, mitkä ovat syyt, jotka johtavat köyhyyteen. Tässä ei ole mainittu tärkeä asia kuitenkaan, eli se, että naiset ovat tehneet työtä vähemmän kodin ulkopuolella ja ovat tehneet alempipalkkaista työstä ja he saavat myöskin paljon pienempiä eläkkeitä kuin miehet yleensä. Nyt on tärkeää erityisesti ottaa esille eläkkeiden nousu, nosto. Meidän täytyy nyt puuttua tähän tilanteeseen ja kun puhutaan sitten paremmasta tasapainosta naisten ja miesten osalta johtotehtävissä, niin tämä ei koske pelkästään yrityselämää, vaan myöskin poliittisia toimielimiä ja yleensä ottaen kaikkia ammatteja. Naisten pitää olla päätöksentekopaikoilla kaikilla tasoilla ja myöskin poliittisella areenalla. Julkisten palveluiden leikkaus myöskin vaikuttaa naisiin. Heillähän on eniten työtä, kun ajatellaan hoitoalaa. Ja aikaisemmin julkinen taso hoiti näitä asioita ja seurauksena on se, että nyt on yhä vaikeampaa naisten päästä työmarkkinoille. Jäsenvaltioiden ei pitäisi tehdä leikkauksia julkisiin palveluihin, koska se lisää miesten ja naisten välistä eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Ja kaiken kaikkiaan nämä suositukset liittyvät kysymyksiin, joista ei mainita komission naisten oikeuksia käsittelevässä asiakirjassa, ja ne pitäisi saada jotenkin mukaan, vaikkakin se olisi hiukan laajempi ja se käsittelee ylipäänsä miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Kiitos. teri Ränke. Thank you very much, Madam Chair, and first of all... Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensin haluaisin minäkin kiittää valmistelijaa tämän lausunnon laatimisesta. Me tiedämme, että tasa-arvo kysymys ei olisi eduksi sen hoitaminen ei olisi eduksi ainoastaan naisille, vaan koko yhteiskunnalle. Ja alusta asti Euroopan unionissa tasa arvo naisten ja miesten välillä on ollut ihan perusajatus yli 50 vuotta sitten jo. Sama palkka samasta työstä ajatus kirjattiin sopimuksiin. Ja on skandalinomaista, että tänä päivänä tosiasia ei ole vielä se, että naiset ja miehet saavat nauttia samoista oikeuksista työmarkkinoilla. Tässä strategiassa otetaan esiin monia keskeisiä sekä, jotka liittyvät naisten elämään. Oli kyse sitten samasta palkasta, taloudellisesta riippumattomuudesta tai naisten pääsystä työmarkkinoille ja urakehityksestä. Tai tasa-arvosta päätöksenteosta, siitä, että poistetaan sukupuolen liittyviä esteitä. Kaikki nämä seikat ovat ratkaisevan tärkeitä. Haluaisin kiinnittää huomiota muutamaan, jotka näkyvät myös tarkistuksista keskeisesti, kun olemme niitäkin esittäneet. Ensin köyhyyden naisistuminen. Se on mainittu tälle aikaisemmin. Me uskomme, että monet tekijät vaikuttavat tähän ikävään kehitykseen. Esimerkiksi naisten paikkakuilu, joka johtaa vielä suurempaan kuiluun eläkkeen osalta ja sitten hoivatehtävät, joista naiset usein huolehtivat. Myös sosiaaliturvan järjestelmiin liittyy tässä kysymyksiä, samoin kuin verotuksen. Tulen itse maasta Saksasta, jossa verotusjärjestelmä periaatteessa johtaa suurempaan epätasa-arvoon naisten ja miesten välillä. Köyhyyden leikkaaminen 20 miljoonilla vuoteen 2020 voidaan saada aikaiseksi ainoastaan, jos tasa-arvopolitiikassa ajatellaan myös köyhyyttä erityisesti naisten köyhyyttä. Meidän on todella taisteltava naisten aseman puolesta, mutta me emme tavoitteisiin päästä. Se, mitä on nähty viime vuosina erityisesti säästötaimien toimien takia eteläisessä Euroopassa on nähty nyt vasta kehitystä. Naiset ovat usein kärsineet erityisesti näistä toimista. Jos katsotaan naisten asemaa tosiasiallisesti, on nähtävä, että säästötoimet ovat vaikuttaneet kielteisesti ja tulevaisuudessa meidän on pyrittävä huolehtimaan siitä, että naisten tilanne huonone entisestään. Viimeinen kohta, josta ollaan puhua, olemme esittäneet tarkistuksia tähänkin. Seksuaalinen häirintä työpaikoilla, mutta myöskin homofobia, transfobia. Erityisesti transnaiset kohtaavat paljon syrjintää. Sitä ei voida hyväksyä ja me uskomme, että myös tässä strategiassa – on otettava huomioon sukupuoli-identiteetti hyvin vakavasti ja siksi se pitäisi sisällyttää tähän lausuntoon. Kiitos. Thank you, Tiziana Begin. Kiitos, Tiziana Begin. Thank you, Chair. Um, Kiitos, puheenjohtaja. Alla relatrice per eh, il pare. Kiitos esittelijälle tästä lausunnosta. Me olemme monesta asiasta samaa mieltä tämän lausunnon osalta. Kenties voisin korostaa sitä, että ohjelma, joka liittyy työmarkkinoille osallistumiseen, on hyvin tärkeä aihe. Oli syy sitten mikä hyvänsä. Liian monissa EUn maissa, liian usein, naisten pitää valita perheen ja työelämän välillä. Ja liian usein heidän pääsemistä työmarkkinoilla vaikeutetaan eikä aset, ajatella, miten sitä voitaisiin helpottaa. Puhun nyt kolmen lapsen äitinä ja pk yrityksen edustajan Italiassa. Tällaista syrjintää vielä on työmarkkinoilla ja liian usein miehet valitaan naisia mieluummin. Ja naisilta kysytään, aiotteko jatkaa työntekoa vielä naimisimenon jälkeen, ja tämä ei ole edes laillista kaikissa maissa, mutta tätä kuitenkin tapahtuu liian usein. Asenne naisten suhteen, kuten myöskin kollegamme totesi työelämässä, niin liian usein naisia ei kohdella arvostavasti, vaikkei olisikaan varsinaista ahdistelua ja väärinkäyttöjä, mutta asenteet ihan jokapäiväisessä elämässä. Puhumattakaan sitten palkkatasa-arvosta tai eläkekysymyksistä. Olin häpeissäni siitä, että oma maani on viimeinen, mitä tulee perhepalveluihin, mutta kuitenkin kukaan Euroopassa ei voi väittää, etteikö näitä ongelmia olisi omassa maassaan. Euroopan kulttuuri on vielä liian machoa. Eli jos nyt ei investoida perhepalveluihin, niin silloin naisten on pakko luopua työnteosta. Ja monetko naiset ovat sitten joutuneet luopumaan palaamisesta työelämään saatuaan lapsen tai eivät ole voineet edetä urallaan, koska he ovat hoitaneet lapsiaan. Minulla on kolme lasta ja silloin ei voida tehdä mitään kovin radikaaleja vetoja. Mutta tietenkään ratkaisu ei ole lisälainsäädäntö, vaan me pitää muuttaa kulttuuria. Mutta meidän täytyy myöskin ottaa kantaa tehokkaalla tavalla toimielimissä. Se olisi hienoa. Eli nyt kun pitää tehokkaasti käyttää resursseja, niin yksi arvokkaimpia resursseja ovat naiset. Eli Euroopan ja jäsenvaltioiden täytyy toimia, jotta voidaan päättää tämä häpeällinen toiminta. Adam Kiitos. Mora Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Me käsittelemme aihetta, joka on aivan erityisen lähellä meidän sydäntämme, kun huomioimme sen, missä tilanteessa nyt elämme. Haluaisin nostaa esille kolme tietoa, jotka otetaan huomioon. Ensinnäkin kriisin vaikutus naisten työntekoon jos katsomme tilannetta Euroopan tasolla, niin kriisin vaikutus naisten työntekoon on ollut sellainen, että naiset ovat jääneet pois töistä. Heille on maksettu liian huonoa palkkaa, he ovat olleet osa-aikaisena tai epävarmassa työsuhteessa. Mutta vielä pahempaa on se, että kriisi on ajanut naiset pois työmarkkinoilta ja naiset ovat vielä voimistaneet tätä liikettä, kun muistamme minkälaisia ongelmia on perheelämän ja työelämän yhteensovittamissa. He itse ovat siirtyneet palkkatyöstä esimerkiksi järjestökentälle ja sellaisiin tehtäviin, joista ei palkkaa makseta. Tässä on valtava ongelma, jota kriisi on vielä vahvistanut. Tätä vahvistavaa roolia, joka kriisillä on ollut, tulisi minusta korostaa vielä enemmän. Toinen seikka on ajattelutapaan liittyvä ongelma. Tätäkin on käsiteltävä. Omassa maassani olemme tehneet tutkimuksen. Esitimme seuraavan kysymyksen. Katsotteko, että kriisin aikana miesten tulisi olla etuasemassa töissä? Olettaisin, että myös sosiaalisesti nyt kuuntelevat. Katsotteko, että miesten pitäisi olla etuasemassa työpaikoissa. Yli 60 prosenttia vastasi, että kyllä. Tässä on todella ajattelutapaan liittyvä ongelma. Tämä on otettava käsiteltäväksi. 63 prosentissa on mukana myös naisia. Nyt kun puhutaan lasikaton särkemisestä, niin kyllä täytyy rohkaista myös naisia itseään rikkomaan lasikatto. Ja kolmanneksi koulutus, aivan niin kuin tälle jo ehdoteltiinkin, koulutus on merkittävä investointi sekä julkisella taholla että in, yksityisesti. Se on investointi yhteiskunnassa ja myös perheiden tasolla. Tähän täytyisi lisätä vielä nimenomaan tämän suuntaisia tarkistuksia. Minä olen täysin samaa mieltä pitkälti siitä, mitä on kirjoitettu, mutta tästä minusta puuttuu epätasa-arvon vastainen taistelu urakehityksen kohdalla. Totta kai palkat liittyvät tähän, mutta jos emme huomioi sitä seikkaa, että tätä epätasa-arvoa tapahtuu myös palkkojen ja urakehityksen kohdalla, niin me koskaan pysty tätä ongelmaa ratkaisemaan urakehityksen ongelmat johtavat siihen, että naiset päätyvät köyhyyden uhriksi. Ja todellakin 37 prosenttia sitten eläkkeelle jäädessä vain naiset tienaavat verrattuna miehen palkkaan. Tästäkin täytyy tehdä tarkistus, nimittäin epätasa-arvo rekrytoinnissa ja rekrytointikriteereissä. Olen tehnyt mietinnön kriisivaikutuksista naisten työllisyyteen ja, ja totesimme, että rekrytointikriteerinä naisen osalta ensimmäisenä huomioidaan käytettävissä olo. Ja tämä on seitsemäntenä miesten osalla. Miesten osalta ensimmäinen rekrytointikriteeri on pätevyys. Eli tässä on aivan todellakin päinvastaiset sijoitukset, kun ajatellaan näitä kriteereitä naisten ja miesten rekrytoinnin kohdalla ajattelutapa, rekrytointikriteerit, ura, uran, kehi, urakehityksen eriarvoisuus. Nämä ongelmat tulisi ratkaista, jotta voimme rakentaa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Kuuntelin Maria Arenan puheenvuoroa, hän se taisi olla, joka puhui äityyslomien vaikutuksesta ja äityyden vaikutuksesta urakehitykseen. Pahoittelen vain sitä, että varmasti muistat Maria, että me emme saaneet äitiyslomaan harmonisointia jäsenvaltioiden tasolla edellisellä vaalikaudella. Täytyy todella painottaa sitä, että saisimme äitiysloman harmonisoinnin aikaiseksi, eikä asetettaisi aivan mahdottomia, saavuttamattomissa olevia tavoitteita. Mehän käytännössä melkein onnistuimme saamaan tämän 16-17 viikkoa maksettua äitiyslomaa Eurooppaan, koska naiskollegat Euroopassa, jotkut saavat 56 viikkoa, mutta niistä ei makseta Tämän tyyppisissä taisteluissa kautta poliittisen kentän meidän täytyy löytää yhteiset kannat. Jos me emme tässä onnistu täällä, niin kaikki taistelut ovat todella aivan turhia ja sivupäiväisiä. No sitten nämä kiintiöt. Minä vastustin kiintiöitä vielä kymmenen vuotta sitten, vuonna 2000kin. Silloin ajattelin, että pätevyyden kautta naiset tässä onnistuisivat. Mutta nyt kymmenen vuotta myöhemmin olen äh, nähnyt ja ymmärtänyt, että naisen pätevyyskään ei riitä. Jos me emme aseta kiintiöitä, niin emme ikinä tässä onnistu. Tämä on väistämätön askel, joka on otettava. Toivon, että jonakin päivänä voimme todeta, että olemme tehneet työmme niin hyvin, että kiintiöitä ei enää tarvita. Kiitos puheenjohtaja. You, uh, madam. Eh, Kiitos. Edustaja Söderova. No děkuji za udělení slova. Eh, jsem velmi ráda, že mohu... Kiitos paljon, että sain puheenvuoron. Hienoa, että saan puhua kollega Moran jälkeen. Haluaisin lisätä muutamia mielestäni tärkeitä seikkoja. Mielestäni naisten asema on riippuvainen siitä, että naiset ovat korvaamattomia perheissä. Naista ei voi miehellä korvata. Ja tämä tarkoittaa sitä, että naiset kärsivät tietyistä esteistä, kun haluavat palata työmarkkinoilla. Kollegat ovat jo maininneet näitä Tämä ei ole ainoastaan tunne, vaan vuonna 2011-2012 tehtiin erityinen tutkimus, PEAC, e OECDn erityinen tutkimus, joka keskittyy juuri työmarkkinoihin. Ja tämä tutkimus osoitti, että äitiysvapauden jälkeen naisten työtehtävät muuttuvat. ja että ei ole samaa osaamista kuin miehillä, kuten IT-taitoja ja muita, jotka ovat tärkeitä työmarkkinoille. Eli kun naiset haluavat palata takaisin työmarkkinoille, naiset ovat noin kolmekymppisiä silloin, joten tähän ryhmään naisia tulisi kiinnittää erityishuomiota. Tutkimus osoitti, että miehet ovat usein asemassa, että heitä suositaan rekrytoinnissa. Ajatellaan, että miehet ovat enemmän käytettävissä ja että miesten ura on pitempi. Ja siksi mies sopii palkattavaksi paremmin. Siksi pitäisi keskittyä siihen kauteen, jolloin naiset palaavat äitiysloman jälkeen töihin. Naisia pitäisi kannustaa tässä vaiheessa. Ehkä naisia voitaisiin kannustaa myös perustamaan omia yrityksiä tässä vaiheessa. Olisi tärkeää, että naisia ei syrjetä heidän uransa aikana. Pitäisi keskittyä myös tukitoimiin, esimerkiksi osa-aikat työtä, etätyötä pitäisi tukea, kotoa tehtävää työtä. Eli kaiken kaikkiaan enemmän tukea naisille, jotka palaavat töihin äitiysloman jälkeen. Äitiyslomasta puhutaan, mutta ei tämä mitään lomaa ole ja lomailua, vaan naiset tekevät tärkeää työtä, kun huolehtivat lapsista ja tätä työtä pitäisi kunnioittaa myös yhteiskunnassa. Kiitos. Onko komission edustaja vielä paikalla? Olkaa hyvä, haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Madame Betak. Betak. Hello everybody. Uh, what I would like, to, would like to... Niin haluaisin korostaa ensinnäkin, että valtaosa näistä kysymyksistä, jotka mainitsitte, niihin on jo puututtu tämänhetkisessä tasa-arvostrategiassa esimerkiksi köyhyyteen ei ole puuttu niin paljon. Me tiedämme kyllä tämän ongelman. Meidän täytyy edetä tässä asiassa paljon vielä tulevaisuudessa. Ja kuten tiedätte, olemme valmistelemassa uutta strategiaa ja nyt odottelemme kuulemisia huhtikuussa ja me keräämme jo ajatuksia ja huomioita. Ja kaikki, mikä täällä tuli esille, niin totta kai kerron siitä sitten kollegoilleni. Ja me sitten Olemme täysin samaa mieltä kaikista näistä huomioista. Valtaosa ajatuksista liittyy taloudellisen riippumattomuuteen naisten osalta, ja korostaisin, että tämä on kaikkein tärkein painopistealue tämänhetkisessä strategiassa, ja totta kai me sitoudumme tähän. Eli jatkamme tätä työtä myös tulevaisuudessa, ja haluaisin kiittää teitä kommenteista. Me olemme täysin samalla linjalla. Ja kuten sanoin, mekin yritämme puuttua paremmin niihin ongelmiin, joihin ei tartuttu ehkä riittävästi tämänhetkisessä strategiassa, kuten esimerkiksi köyhyyteen. Kiitos. Thank you, uh, madam. Kiitos. Esittelijä. Haluaisitte käyttää loppupuheenvuoron vielä, olkaa hyvä. E, thank you very much. E, Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za e, te wszystkie... Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. Pikemminkin naiset. Keskustelusta näyttää tulee selväksi, että monet stereotypiat köyhentävät naisten elämää, mutta ne myös heikentävät talouskasvua Euroopassa. Suurin osa kommenteista liittyy jo mukana oleviin kohtiin. Eli tietyt kohdat vaativat vielä vahvistamista, mutta keskustelussa on noussut esille myös uusia asioita. Ja ymmärsin, että nekin halutaan sisällyttää lausuntoon. Esimerkiksi pimeä työ, harmaa työ, sellainen työ, jota ei ilmoiteta. Tämäkin täytyy huomioida sitten äh, häirintä työpaikoilla, seksuaalinen häirintä, tarve harmonisoida sääntöjä, äitiys, isyys, lomista, vanhempainvapaista. Meidän täytyy kannustaa isiä, isien oikeuksia tällä alalla. Muutoin äitienkään oikeuksia ei voida saman tapaan suojella. Itse aion tehdä siis vielä lisäyksen isyyslomasta. No sitten kun kyse on erilaista kohtelusta naisten ja miesten osalta työmarkkinoilla, ja kuinka eri tavalla naiset ja miehet nähdään. Näitäkin asioita on hyvin dokumentoitu Puolassa. pankistakin kyselin tietoja ja siellä oli tutkittu naisten ja miesten hierarkioita silloin, kun kyse on erilaisesta asemasta työmarkkinoilla miehiä, joilla on lapsia, pidettiin kaikista luotettavimpina työntekijöinä. Sitten olivat naimattomat miehet, jotka olivat myöskin hyvin luotettavia. He olivat käytettävissä helposti, mutta naisilla tilanne oli päinvastainen. Nainen, jolla on lapsia, oli hierarkian pohjalla, koska heitä pidettiin riskialttiina työntekijöinä. kun nyt miehet ja naiset saavat yhdessä lapsia, niin kuitenkin reaktiot työnantajien keskuudessa äh, lapsia omaviin miehiin tai naisiin on hyvin erilainen. Lasten olemassaolo on sellainen seikka, joka nähdään naisten osalta johtavan lukuisiin poissaoloihin. Ja naisia ja miehiä sitten suositaan eri tavalla. Tällaisia stereotypioita vastaan meidän tulisi taistella. Sekä miehiä että naisia, joilla on lapsia, tulisi auttaa yhdistämään perhe- ja työelämä. Tämä on hyvin tärkeää. Se on tärkeää, tärkeää äh, naisten oikeuksien valiokunnalle ja myös meille. Pitäisi pystyä yhdistämään perhe ja työelämä helpommin yhteen. jollei nyt sitten ole valmis luopumaan äitiyslomasta tai isyyslomasta aivan kokonaan. Harva sitä sentään haluaa. Kiitoksia näistä kommenteista ja teemme jatkossakin yhteistyötä. Kiitos. Thank you very much. Uh, I'll just give you... Kiitos oikein paljon. Sitten aikateulu. Taulu määräaikatarkistusten jättämiselle helmikuun viides päivä. Tarkistuksista keskustellaan 24. maaliskuuta ja hyväksyntä työllisyysvaliokunnassa 16. huhtikuuta. Kiitos kaikille mielenkiintoisesta keskustelusta todella. Nähdään myöhemmin iltapäivällä, kun saamme kokouksemme päätökseen.